So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich. No niin, rakkaat kollegat, tervetuloa tähän kokouksemme iltapäiväistuntoon. Ilmeisesti aamupäivän äänestys oli sen verran rankkaa, että jotkut kollegat vielä toipuvat lounastauon aikana. Mutta Pia Lokatelli, entinen kollegamme suuren opiskelijaryhmän kanssa on täällä vieraanamme. Hienoa, että olette kiinnostuneita meidän työskentelystämme. Me olemme nyt päässeet esityslistalla kohtaan 12. Stoan toimet ja erityisesti envivaliokuntaa koskevat STOA-toimet. Ja tähän liittyen meillä on kaksi vierasta paikalla, EPPn Tatarella ja sitten SDn Vittorio Prodi paikalla. Ja nyt kuulemme, mitä STOA voi tehdä ja tekeekin monilla aloilla, jotka liittyvät meidänkin toimivaltuuksiimme. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saankin kollega Tatarella, hän voi alustaa aiheesta käytävää keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä ensimmäisestä kokouksesta, ensimmäisestä mahdollisuudesta, joka meille Stoan jäsenille on annettu kertomaan Stoan toiminnasta. Minulle sanottiin, että näin ei ole koskaan käynyt aikaisemmin, eikä mikään muu valiokunta ole vielä ottanut tällaista mahdollisuutta käyttöönsä. Minusta on tärkeää, että STOAN ja parlamentin valiokuntien yhteistyötä pitäisi tiivistää niin, että STOAN STOA ei toimisi ilman koordinointia näiden valiokuntien kanssa. STOAN tulee paljon ehdotuksia hankkeista, eikä minusta ole oikein, että STOA tekee päätöksiä pitämättä yhteyksiä ja ylläpitämättä vuoropuhelua valiokuntien kanssa, joten kiitän teitä erityisesti, koska Envi on ensimmäinen valiokunta, joka antaa meille tämän mahdollisuuden. Tuon hankkeita ei mitenkään sattumanvaraisesti valita, vaan meillä on sisäistä arviointia, jonka perusteella valinta tehdään 20. toukokuuta. Juuri äänestettiin eri hankkeista ja valitsimme Stoalle ne hankkeet, joihin panostamme Äh, luettelin ne lyhyesti ähm, Vittoria Brodin kanssa. Aloitan hyvällä uutisella. Kaikkein eniten ääniä saanut hanke Stoassa on hanke, joka on nimenomaan ENVY-valiokunnan ehdotus. Se koskee vesien kestävää hoitoa. Se oli Tabajin ehdotus ja se on saanut todella laajaa tukea. Toinen hanke tärkeä hanke tuli herra Rybichiltä ehdotuksena, ja se koskee ilmastonmuutoksen uhkaa ja sen vaikutuksia maatalouteen. Kuten tiedämme, maataloudesta tulee 10 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Kolmas, kolmannen hankkeen kohteena on astronomia ja uusi universumin kartta. Kyseessä on workshop ja tämän hankkeen olen esitellyt minä ja sekin sai tukea äh, Reija Madurellilta. Hankkeessa ehdotetaan, että korostettaisiin astronomian merkitystä ja sen panosta Euroopan yrityksissä ja vaikutusta avaruusalan tuloksiin. Myös uudet materiaalit, uudet energialähteet ja terveysmenetelmät, televiestintä, liikenne ja maatalous myös liittyvät tähän alaan edelleen. Meillä oli hanke, joka ei koske vain Envi-valiokuntaa, vaan myös liikennettä ja ITRE-valiokuntaa. Sen kohteena ovat sähköautot ja niiden mm, muuttaminen energiajärjestelmä. Siinä käsitellään sähköautokäsitettä, yksityistymistä, autoteollisuutta kaiken kaikkiaan. Ja erityisesti siinä korostetaan työpaikkojen säilyttämistä. Edelleen minä olen ehdottanut pientä hanketta, jota pidän erityisen tärkeänä. Sen tarkoituksena on saattaa Euroopan parlamentin jäsenet lähemmäs tiedemiehiä niin, että tieteen tulokset ja jäsenten, Euroopan parlamentin jäsenten työ voisivat olla lyh- lähempänä toisiaan niin, että molemmat osapuolet ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Sitten vielä viimeinen hanke, josta haluaisin kertoa teille, koskee Smart Gridia, se koskee energiaa, se on hyvin kunnianhimoinen hanke. Sitä voitaisiin käyttää niin, että olisi helpompi valvoa uusiutuvia energialähteitä ja näin hyödyntää mahdollisuutta antaa lisäpalveluja verkoston haltijoille ja soveltaa älykästä valvontaa ja, ja, ja hyödyntää resursseja tehokkaasti. En puhu tästä tämän enempää, annan puheenvuoron edustaja Broadille. Kiitoksia. Ja grazie signor Petrella. Eh, molto interessante. Kiitoksia, tämä oli erittäin kiinnostavaa. Nyt annan puheenvuoron herra Brodille. Mä... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä on tärkeä asia. Olen täysin yhtä mieltä kollega Tatarellan kanssa siitä, että meidän tässä valiokunnassa on tärkeää ottaa huomioon Stoa, Stoan toimet. Kreikaksi Stoa merkitsee pylvästä. Tämäkin on tapa esitellä kyseinen elin. Eivät nämä ole mitenkään rinnakkaisia asioita. Puheenvuoro mikrofonin ulkopuolelta. Skylakakis is agreeing or not agreeing? Is it a... Skylakakis, oletteko eri mieltä? Onko kyse pilarista vai ei? Uh, it's uh, uh, something... Se on sellaista, mikä on rakennettu kaivokseen, jotta päästään kaivokseen sisälle. Antaa olla. Pyydän anteeksi, muistan, muistelen vain omaa lukion kreikkaani. Ja jotakin eh, pyl- pylvään tapaista siinä mainittiin. Jotakin rakennustaitoon liittyvää joka tapauksessa, joten joka tapauksessa uskon, että kielikuva voidaan käyttää. Elämme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Meillä on uusia vaihtoehtoja, jotka johtuvat uudesta tekniikasta, mutta ne voivat olla tulosta myös siitä, että yleiset käsitteet kehittyvät. Kaikki me täällä olemme törmänneet ennalta varautumisen periaatteeseen. On ymmärrettävää, mihin, missä määrin ennalta varautumisen periaatetta voidaan käyttää ja missä vaiheessa tulee se kohta, että on haettava vaihtoehtoja mikä varovaisuusperiaate sitten on, mikäli meillä ei ole lopullista jaettua tietoa. Meidän on pyrittävä siihen, että emme ryhdy toimiin, joista saattaa olla arvaamattomia seurauksia. kun tunnustetaan, että tieto on rajallista. Meidän olisi päästävä tästä eteenpäin mahdollisimman pian. Meidän olisi mahdollisimman pian saatava riittävästi tietoa käyttöömme niin, että ennalta varautumisen periaatteesta voitaisiin siirtyä todelliseen riskinarviointiin, kvantitatiiviseen riskinarviointiin – niin kuin olemme täällä useaan kertaan sanonut ja olemme sitä käyttäneetkin päätöksenteossa. Stoa on olemassa siksi, että se tukee koko parlamenttia myös metodologisesti, jotta voidaan käsitellä tieteellisiä, teknisiä ja poliittisia kysymyksiä. Tässä mielessä pyrimme olemaan koko parlamentin käytettävissä. Erityisongelmia varten Tatarella mainitsi jo ongelmat, jotka on otettu Stoan työohjelmaan. Ja jotka tietenkin käsittelevät tärkeitä ongelmia, kuten energiaa, maataloutta. Ja haluaisin lisätä tähän vielä myös luonnon varojen rajallisuuden ja tarpeen ymmärtää, mitä nämä rajat merkitsevät. Elämme yhteiskunnassa, jossa näitä rajoja ei tunneta. Tuhansien vuosien ajan ihmiskuntaa oli vain jotakin satoja miljoonia ja se hyödynsi primitiivistä tekniikkaa. Nyt olemme täysin toisenlaisessa tilanteessa – jossa selvästi nähdään, kuinka rajat alkavat tulla vastaan. On tärkeää ymmärtää tämä ja pyrkiä toimimaan niin, että tekninen kehitys kulkee rinnakkain ikään kuin järkevän resurssien mm, saatavuusvarmuuden kanssa niin, että resurssit eivät lopu kesken. Esimerkiksi, esimerkkinä voitaisiin ottaa kännykkä, siinä on 30 eri elementtiä. Siis 30 eri alkuainetta, kolmes osa alkuainetaulukosta. Jotkut näistä alkuaineista ovat hyvin harvinaisia – sähkölaite jäte kysymystä en niinkään lähesty jätteistä käsin, vaan resurssi, resurssien saatavuuden pohjalta. Meidän on todella pidettävä mielessä tämä resurssien rajallisuus kaikissa päätöksissämme. Stoa pyrkii myös tässä mielessä antamaan vastauksia myös nanotekniikan kautta. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna nanotekniikalla pyritään tarjoamaan vaihtoehtoja sellaisille materiaaleille, joita ei muulla tavoin voida korvata, tai harvinaisille materiaaleille. Haetaan vaihtoehtoja tavallisista materiaaleista, joita sitten vaan käytetään hyvin edistyneellä tavalla teknisesti. Esimerkiksi kaikki nämä hiilipohjaiset rakenteet ovat sellaisia, joiden kautta voidaan tyydyttää hyvinkin pitkälle meneviä tarpeita. Tähän liittyy tietenkin uuden toksikologian ongelma. Esimerkiksi miljardisosaan kokoiset nanohiukkaset voivat toksikologisesti käyttäytyä eri tavalla kuin se, mihin olemme tottuneet. Solukalvojen tietty läpinäkyvyys ja mahdollisuus, että nanohiukkaset voivat päästä näiden kalvojen läpi, tuo uusia ulottuvuuksia ja tämä on ongelma, jota epäsuorasti ja suorasti STOA on käsitellyt yhdessä biotekniikan ja ja teknologian kanssa. Tähän liittyy myös eettiset kysymykset. jotka koskettavat biotekniikkaa, bioteknologiaa läheltä. Uskon, että tämä voi olla tärkeä kokous, koska näin ympäristövaliokunta voisi ymmärtää, millaista tukea se voi saada STOA-ryhmältä. omalle päätöksenteolleen, niin että valiokunta voisi tehdä päätöksiä niin, että sillä on paremmat pohjatiedot asioista. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Prodi, olen erityisen tyytyväinen siihen, että meillä on tarjoutunut mahdollisuus tähän keskusteluun. On tietenkin selvää, että STOAn merkitys meille on erittäin tärkeä, niin kuin muillekin valiokunnille, niille, jotka käsittelevät monimutkikkaita kysymyksiä. Ja monimutkikkaita kysymyksiä pohdittaessa STOAn tilastot ja tutkimustiedot auttavat huomattavassa määrin. Ja herääkin kysymys, käytänkö me stoa riittävässä määrin hyväksi vai onko asian suhteen parantamisen varaa? Eli pitäisikö ennen äänestyksiä ja päätöksentekoa konsultoida stoaa enenevässä määrin? Kemian, biologian ala eivät ole kaikille ihan lähellä sydäntä. Ja vaikka asia olisikin perehtynyt, niin silti asiat voivat olla hankalia ja tätä varten meillä on stoa tarsi käytössä. Kansallisilla parlamenteilla on suuria tieteellisiä yksiköitä, kongressilla maailman suurin, ja on hienoa, että STOA tekee meille tällaista työtä, ja kiitokset myöskin niille, jotka valiokuntatyöskentelyn lisäksi panostavat myöskin STOA-työskentelyyn. Kysyisinkin, että ovatko resurssit riittävät? Yleensä vastaus kuuluu ei, mutta ehkäpä tähänkin voisimme saada enemmän tietoa käyttöömme. Eli minkälaisia työskentelymahdollisuuksia teillä on? Onko teillä vapaat työskentelymahdollisuudet vai rajalliset mahdollisuudet? Ja voimmeko tehdä työtä itse vai pitääkö töitä osittain ulkoistaa. Ja hyvänä asiana pidän sitä, että harrastamme myöskin riskiarviointia. Sehän oli muutenkin yksi tavoitteistamme. Ja minä toivoisin, että me täällä pohtisimme ylipäätään tätä riskin määritelmää. No, politiikan puolella riskimääritellään eri tavalla kuin ehkäpä tieteen alalla. Ja kollega Brody viittasi, että meidän tulisi pitää kiinni ennalta varautumisen periaatteesta. Eli että jos emme ole varmiita, varmoja siitä, että onko jokin asia hyväksi vai ei, niin silloin meidän tulisi kieltäytyä ottamasta sitä käyttöön. Eli politiikalla voi olla tässä joku toisenlainen lähestymistapa, mutta ehkäpä olisi paikallaan pohtia myöskin riskianalyysiä, järjestää parin kolmen tunnin mittainen aiheeseen liittyvä keskustelutilaisuus ja katsoa sitten siltä pohjalta, miten päätöksiä tehdään. Niin, kollega Tatarella viittasi jo pariin asiakokonaisuuteen, maatalouden vaikutus ilmastonmuutokseen tai päinvastoin, niin kyse on kolikon molemmista puolista. Ja hyvin tärkeä aiheena, mitä tulee vesihuoltoon tai vesitalouteen, sitäkin me käsittelemme. Komissio tulee tarjoamaan meille oman vesistrategiansa ja olisikin paikallaan saada siihen liittyvää tietoa käyttöön. Hyvä. Komissiostakin ovat paikalla rouva Aurora Meje asiantuntijana ja voitte halutessanne myöskin kantaa kortenne kekoon. Tai ehkä joku muu komission edustajista voi käyttää puheenvuoroa, mutta se ei ole mikään pakko. No kysyisin muita kollegoilta, onko puheenvuoron pyyntöjä. Korin Lepage, olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur le président. Je suis désolée. Je... Kiitoksia puheenjohtajana. Pahoillani niin olen melkein menettänyt ääneni. Tämä on mielestäni todella, todella merkittävä asia. Emme voi tehdä työtämme parlamentin jäsenenä ja määritellä julkista politiikkaa, arvioida politiikan tuloksia, mikäli meillä ei ole käytettävissä tietoa tieteellisen tiedon perusta, josta voimme olla yhtä mieltä, mutta tämä on täysin mahdotonta. Joten jotta voisimme vahvistaa niitä olosuhteita, joissa näitä tietoja kerätään ja kuinka niistä meille viestitään. Meidän on ähm, todella äh, pyrittävästä vahvistamaan sitten herra Prodille tästä ennalta varautumisen periaatteesta. Olen aika järkyttynyt siitä, kuinka tämä periaate on nykyään kyseenalaistettu. Se on kyseenalaistettu siksi, että jotkut haluavat, että se että tehtäisiin vain riskiarviointiväline. Haluaisin viitata tässä Euroopan ympäristökeskuksen kertomukseen, joka annettiin kymmenen vuotta sitten sitten, ja siinä puhuttiin juuri tästä periaatteesta ja siinä selitettiin tämä asia erittäin hyvin. Mutta se, että ennaltaparatoisen periaate kyseenalaistetaan, se johtuu siitä käsittääkseni, että se on liian irrallaan tutkimuksesta. Ennalta varautumisen periaatteesta on tulossa vain periaate, jonka mukaan joko toimitaan tai ei. Minun mielestäni se on periaate, josta on käytetty tärkeää keskustelua. Kuten herra Brody totesi, sitä periaatetta sovelletaan silloin, kun riskiä ei ole vielä varmistettu. Varovaisuutta tarvitaan silloin, kun riskiä ei ole varmennettu meidän on esitettävä oikeat kysymykset periaatteita tarvitaan ennen kuin siirrytään riskinarviointiin. Siksi tarvitaan kaikkia niitä tieteellisiä elimiä, jotka ovat valmiina toimimaan vastaamaan kysymyksiin, joita haluamme esittää. Nykyään keskustellaan erityisesti mahdollisuudesta asittaa näitä kysymyksiä, koska ensimmäinen vaikeus on jo hyväksyä se, että tutkimusta tehtäisiin aiheesta, jotka voivat johtaa kielteisiin päätelmiin. Esimerkiksi GM elin, elinten, GM-organismien vaikutuksesta tehtävät tutkimukset. Minusta tämä on aivan keskeinen aihe meidän valiokunnallemme. Ja, danke, Frau Kiitokset teille, kollega Lepage. Toivottavasti ääni taas palaa, mutta tämä nyt ei liity siihen Pariisin konferenssiin. Mutta pikaista paranemista. Kollegat ovat olleet korvat höröllä. Puheenvuoropyyntö ei ole esitetty sen enempää, joten voisitteko vastata esitettyihin kysymyksiin? Kumpi haluaisi aloittaa? Kollega Prodi, olkaa hyvä. Innanzitutto per quanto riguarda uh, Eh, il, le, le... Niin, mitä tulee tutkimukseen yleisesti ottaen? Ne tehdään ulkopuolella. Jossakin tapauksessa meillä voi olla tietenkin tieteellistäkin tietoa, mutta tietenkin meidän on nojauduttavaan kaikkein parhaaseen saatavilla olevaan tietoon Euroopassa ja maailmassa, ja meidän on varmistuttava siitä, että saamme mahdollisimman korkeatasoista tukea. uskon, että myös komitean jäsenet voisivat tähän, valikunnan jäsenet voivat vastata tähän, että resurssit eivät koskaan riitä. Mutta jos katsotte Stoan julkaisuja, niin löydätte sieltä kyllä ehdotuksia ja hyvin tyhjentäviäkin selvityksiä päätös voi pohjautua hyvin täydellisille asiakirjoille. Voidaan olla tietoisia tilanteesta paremmin ja näin mennä eteenpäin nopeammin ja päättäväisemmin. Tässä mielessä on tärkeää pyrkiä siihen, että voisimme saada tukea mahdollisimman korkealta tasolta, koska se voi antaa lisää auktoriteettia päätöksillemme. Tämä on minun huolenaiheeni ja kaikkien näistä tuon kollegoiden huoli. pyrimme siihen, että lainsäädäntöteksteihin saadaan mukaan mahdollisimman korkeatasoista tieteellistä tietoa ja myös kvantitatiivisia tosiasioita, erityisesti mitä tulee riskinarviointiin, niin että voimme sitten tehdä täsmällisiä vertailuja vastaavien tilanteiden välillä ja näin voimme tehdä valinnan hyvin selektiivisesti. En tiedä, onko täällä henkilökuntaa, jotka voisivat vielä tähän lisätä jotakin. Grazie, presidente. Si, ehm, aggiungo a... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin lisätä siihen, mitä kollega Brody sanoi. Tämän vuoden eh, budjetti on 650 niin miljoonaa euroa, vähän enemmän kuin eh, aikaisempina vuosina. Haluaisin sanoa voimakkaasti, että se on riittämätön budjetti, kun ajatellaan Stoan ja parlamentin tavoitteita. Aina sanomme, että tutkimusvarat ovat riittäviä ja niitä on lisättävä. Jos me annamme Stoalle sen merkityksen, että se on meidän tieteellisen tiedon tutkimuksen välineemme, niin meidän ensimmäisenä olisi sovellettava sitä periaatetta, jota edellytämme muidenkin soveltavan, joten seuraava, seuraavaan budjettiin olisi lisättävä Stoan määrärahoja. Mitä sitten tulee Stoan tekemään työhön? On aivan selvää, että saamme tukea yliopistolta ja ulkoisilta tutkimuskeskuksilta, mutta jokaisessa hankkeessa on aina yksi komitean jäsen ja parlamentin jäsen, joka myös poliittisesti valvoo tutkimusta ja tutkimukset lopulta julkaistaan internet-sivuillamme. Tästä yhteydessä haluaisin todeta, että Estoan internet-sivustoista pitäisi äh, muodostua sivusto, johon, jota voivat käyttää paitsi parlamentin sisällä työskentelevät, vaan myös laajempi yhteisö. Jotta tähän päästäisiin, äh, sivuston pitäisi olla houkuttelevampi ja helpommin lähestyttävää niin, että myös opiskelijat voisivat sitä hyödyntää niin että parlamentissa tehtävä työtä, työ voitaisiin antaa välittömästi koko yhteisön käytettäväksi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia molemmille STOA-edustajillemme. Internetportaali on tietenkin nykyaikana hyvin ratkaisevassa asemassa. Ja toivottavasti suuri yleisö pääsee sivuihin käsiksi, eli että pääsy ei ole rajattu vain ainoastaan tieteen edustajille. Voisimme ottaa tämänkin huomioon tekstissämme. Ja ehdottaisin, että ehkäpä voisimme järjestää teidän avullanne riskianalyysiin liittyvä workshopi. Eli mikä on meidän filosofiamme riskiin liittyen. Niin kuin kollegat Lepage ja Brody totesivat, eli pari tuntia keskusteltaisiin ihan kunnolla siitä, että mikä on riski ja riskifilosofia, jonka pohjalta työtä me teemme. Kiitokset tästä selvityksestä ja keskustelusta. Näin siirrymme esityslistalla kohtaan 13. mietintöaiheesta biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan EUn lainsäädännön täytäntöön pano. Esittelijänä toimii Esther de Lange. Hän on tehnyt hartiavoimin töitä tämän tekstin tiimoilta ja nyt hän saakin mahdollisuuden alustaa keskustelua. Ik, ehm, ik moet u heel eerlijk zeggen. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Sanottakoon, että tähän todellakin upposi paljon aikaa. Tie, minun piti olla yhteydessä myöskin isääni. Niin hän ei ole ainoastaan biologi, vaan myös Saksan opettaja. Ja hän sanoi usein, että asianajajan tunnistaa siitä, että pystyy lyhyesti ja ytimekkäästi asian ilmaisemaan. Aha, minä luulin, että hän sanoi, että asian, jonka voit hoitaa tänään, älä siirrä huomiselle päivälle. No kyllähän jotain sellaistakin sanoi, mutta hän sanoi, että kyllä asiantuntijan pitää kyetä kertomaan asian lyhyesti ja ytemekkäästi. Alkuun tämä teksti oli pitkä ja sihteeristö ilmoitti, että tässä tulisi rajata tätä tekstiä ei ainoastaan sivumääräisesti, vaan myöskin ihan merkkimääräisesti. Ja siksipä keskityimmekin keskeisimpiin kysymyksiin, eli niin kuin näette tästä tekstistä, eli tässä panostetaan EU-ulottuvuuteen, kansainvälinenkin ulottuvuus tässä mainitaan, sitä ei voida jättää huomioita, mutta siihen liittyen Nagojan jälkeen paneudutaan, mutta minä yritin ottaa huomioon siis kansainvälisen ulottuvuuden että myöskin erityisesti EU-ulottuvuuden. Ja sitten käsitellään asioita, kuten se, että me emme päässeet niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät vuoteen 2010. Biodiversiteetti on heikentynyt ja nyt herääkin kysymys, miten jatkossa tulisi toimia. Ja mielelläni kuulisin muilta, että mitä olette asiasta mieltä. Tietenkin Euroopan unionissa biodiversiteettia tulisi vaalia, ja se taas tarkoittaa sitä, että meidän tulisi pyrkiä korjaamaan tilannetta, eli että biodiversiteetti ei heikkenisi entisestään. Monessa jäsenvaltiossa näin tehdään. Eli meidän täytyy todellakin katsoa hiukan tulevaisuuteen, ja tämä tarkoittaa myöskin vaikutusanalyysin työstämistä. Ja kolmanneksi, Biodiversiteetti on kansainvälinen aihe ja se tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin tulisi myöskin kansainvälisellä näyttämöllä korostamaan asian merkitystä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä vaihtoehdossa neljä, niin kuin komission äh, asiakirjassakin sanotaan, eli tämä kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että toimet voitaisiin rajoittaa vain ja ainoastaan kansallisen tason toimintaan. Se on tietenkin ongelmallista, erityisesti kun keskustellaan Natura 2000. Meillä käydään kiivasta keskustelua tästä politiikasta ja sen toimintakyvystä ja missä määrin se on vaikuttanut. En tietenkään voi paneutua kaikkien jäsenvaltioiden kansallisiin tilanteisiin, mutta minä yritin ottaa esille ne keskeisimmät jäsenvaltioiden väliset erot. Kyllähän meidän tulee Euroopan parlamentin jäseninä keskustella tämän tyyppisistäkin kysymyksistä. Eli joissakin jäsenvaltioissa poikkeuksia käytetään hyvinkin laajalti Natura 2000 liittyen ja toisessa jäsenvaltiossa näitä poikkeusjärjestelyjä ei ole laisinkaan tarjolla ja se on melko silmiin pistävää. Tämä on tietenkin juridinen aihe, erityisesti kun puhutaan Natura 2000. Puhutaan paljon EU-ulottuvuudesta, tietenkin myös kansallista ulottuvuudesta, kun esillä on Natura 2000. Mutta juridiselta kantilta katsottuna Natura 2000 tulkinta poikkeaa maasta toiseen. Ei ollut mitään osoi, osviittaa negatiivista haittavaikutuksista tai, tai sivuvaikutuksista. Eli tällainen toteamus on esitetty, mutta tämä liittyy myöskin tähän todistusvelvollisuuteen, joten politiikan puolelta on vaikea lähteä sanomaan, että, että tämä järjestelmä ei tällä hetkellä toimi. Ja koska tämä on juridinen aihe, niin meidän täytyy myöskin huomioida tämän asian merkitys, erityisesti kun jäsenvaltioiden välillä on näin suuria eroja. Ja silminpistävä oli myöskin se, että rajat ylittävää yhteistyötä harjoitetaan jonkin verran Natura 2000 liittyen. Eli Alankomaiden ja Saksan välillä on olemassa näkymätön raja, mutta Natura 2000 liittyen rajat ylittävää yhteistyötä kylläkin tehdä mutta käytännössä sitä ei oikeastaan ole tapahtunut laisinkaan. Ja me todellakin toivomme, että jäsenvaltiot tekisivät tiivimpää yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla, eli tätä rajat ylittävää ulottuvuutta tulisi korostaa. Ja vielä lyhyesti toteaisin, että suurena haasteena on se, että miten biodiversiteetti saadaan linkitettyä muihin Euroopan unionin politiikka-aloihin. Ja tämä pätee myöskin rahoitukseen. Vuoden 2013 jälkeisistä rahoitusnäkemyksistä on tulossa vielä hankalia keskusteluja, mutta Life Plus on yksi tärkeä asia, mutta kun katsotaan kuinka laajasta kokonaiskuvasta on, niin silloin ymmärrätte, että meidän täytyy pyrkiä toteuttamaan eri projekteja erinäisin varoin, esimerkiksi maataloussektorilla, ilmastonmuutosektorilla. Meidän täytyy selkeästi asettaa myöskin tavoitteita biodiversiteettiin liittyen, eli tässä pitäisi pyrkiä saamaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tiedätte, mitä tällä toteamuksella ajan takaa. Tärkeää on myöskin tietämyksen lisääminen. Jäsenvaltiot käsittelevät tilastotietoja eri tavalla, eli tietotaso poikkeaa maasta toiseen, joten parantamisen varaa sillä saralla on olemassa huomattavassa määrin. Viittasin jo kansainväliseen ulottuvuuteen ja toteaisin, että minä toivon, että Nagojan konferenssin yhteydessä voitaisiin laaja-alaisesti keskustella asioista suuren joukon keskuudessa, ettei ainoastaan ympäristöministeri keskustelisi näistä kysymyksistä, koska kyse on suuremmasta kentästä. Ja lopuksi toteaisin, että työllistämismahdollisuus biodiversiteetti saralla on melkoinen. Sitä kautta voidaan luoda uusia niin sanottuja vihreitä työpaikkoja, jotka ovat täällä tarjolla, ja niitä ei voida viedä muualle unionin rajojen ulkopuolelle. Mutta kyse ei ole vain ja ainoastaan ekologisista tai eettisistä kysymyksistä, vaan myöskin taloudellisista kysymyksistä. Kyllä on järkevää investoida biodiversiteettiin. Ja erityisesti siirtymäkauden aikana syntyy paljon kustannuksia, kun siirrytään biodiversiteettiin ja sen enenevään käyttöön ottoon. Niin kauan kun emme ole päässeet tavoitteeseemme, niin tietyllä tavalla meidän tulisi pystyä käyttämään kompensoivia toimintamahdollisuuksia. Nämä asiat halusin siis ottaa esille tässä lyhyessä käytettävissäni olevassa ajassa. Minä toivon, että kollegoiden mielestä olen ottanut esille ne keskeisimmät asiat. Hienoa oli, että monet olivat halukkaita kantamaan kortensa kekoon ja nyt jään kuuntelemaan mitä sanottavaa, sanottavaa kollegoilla on. Meillä ei tietenkään hirveästi tilaa ole tässä tekstissä lähteä sitä hirveästi muuttamaan tai täydentämään. Kiitoksia. Kiitokset teille, Esteri Lange, onnittelut tehdystä työstä ja tästä mietinnöstä. Sanoitte, että tekstimäärä oli rajattu, mutta voidaan sanoa, että kyllä tässä sisältöä on vaikka muille jakaa. Monia asioita ovat tulleet mainittua. Ja uskoakseni tämä luo erinomaisen pohjan keskustelulle ja myöskin tulevalle tehtävälle päätökselle. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty lukuisia ja ensimmäisenä Karin Kardenbach Olkaa hyvä. Niin syömiset kiitokset. Monilla alueilla voin olla yhtä mieltä Joulainenin kanssa. Haluan esittää sylmiset kiitokset kollega De Langille. Hän on todellakin tästä vaikeasta mm, asiasta saanut hyvin paljon koottua pienen tilaan ja joskus hyvät asiat vaativat paljon aikaa, mutta toisaalta ongelmat lajien suojelun, lajien monimuotoisen alueella eivät paljonkaan salli viivästymisiä ja on todettava valittavasti, että ne tavoitteet, joita vuonna, vuoteen 2010, ne eivät ole pitkälti valitettavasti toteutuneet, joten täytyy nyt ryhtyä toimenpiteisiin, jotka todella pannaan toimeen. Olennainen tekijä, ja tässä olisi puhua yhteydestä muihin politiikan alueisiin, on se, että lajien monimuotoisuus, lajien suojelu täytyy nähdä tällaisena poikittaisalana. Se, mitä menneisyydessä on ollut, on tullut lähtökohtana, siinä lähtökohtana on nimenomaan luonnonsuojelu ja kenties myöskin ympäristönsuojelu, se on osoittanut, että muilla politiikan alueilla ei ole lainkaan ymmärrystä lajien suojelun suhteen. Haluaisin mainita alat, jotka täällä esimerkiksi on mainittu. Esimerkkejä tiedän, että tässä ei ole kovin paljon tilaa kaikille, mutta olisi tärkeää, että myöskin liikenne, infrastruktuuri ja teollisuus sellaisina alueina, joiden kanssa lajien suojelun ja monimuotoisen osalta tulisi harjoittaa ensistä yhteistyötä, esimerkiksi aluesuunnittelua, sektorikohtaiset rajoitukset ympäristösuojelualueiden osalta, jolloin ajataan alaa, Tarvitaan siis myöskin liikkumatilaa eri lajeille ja sekin täytyy ottaa huomioon. Pari asiaa, jotka haluaisin vielä lisätä tai jos osalta haluaisin tehdä tarkistuksia liittyvät, liittyen tähän biologiseen monimuotoisuuteen. Kohdassa seitsemän mainittuista tavoitteista voisimme sanoa, että meidän tulee olla tyytyväisiä niihin, meidän pitäisi mennä pitemmälle ja pyrkiäkin ennallistamiseen, niin kuin kohdassa kuusi on mainittu tällaisena tärkeänä tavoitteena. Vaikutusarviot. Olen sitä mieltä, että me voimme vain aikapaineen myötä, joka lajien katumisen vyöksi tulee, voi, voi salia sitä, että voisimme antaa lisäviivästymiselle aikaa. Vaikutusarviot voidaan, niitä voidaan vaatia vain silloin, kun tähän mennessä on kysymys aloista, joissa tähän mennessä ei ole tietopohjaa, mutta sellaiset ala- kysymykset, joista on olemassa on tietoa, joka on aivan täysin ajantasaista, voidaan kuitenkin sitten strategiaa on pikaisesti voidaan päästä myöskin toimeenpanovaiheeseen. Kolkojen kanssa etukäteen olen jo hiukan todennut, että olen teidän kanssa yhtä mieltä on siitä, kun kohdassa 15 sanoitte, että, että pidetään periaatteessa myönteisenä, että tarvitaan väijättä jonkinlaista joustavuutta ympäristölainsäädännössä. Sanoisin, että joustavuus usein myös johtaa siihen, että vaatimuksessa mennään alaspäin, joten ei pidä täysin pitää myönteisenä tätä joustavuutta, mutta täytyy vain todeta mieluummin, että joillakin aloilla joustavuus on välttämätöntä. Tämä on tällainen semanttinen sopeutus, mutta ei voida siis sanoa, että joustavuus olisi toivottava, mutta valitettavasti todellisuudessa vain ei voida aina välttää joustavuutta. Ja sitten vielä vaatimus, joka koskee työllisyyspoliittisia mahdollisuuksia. Minusta me tässä yhteydessä emme talouden pelkoa, joka usein on ympäristösuojelua vastaan ja toimitetaan vastaan, jotka liittyvät lajien biologiseen monimuotoisuuteen. Et me emme saa nähdä niitä sellaisia, jotka rajoittavat toimintaamme, vaan vaatimuksena valistukseen, koska se, että täytyy nähdä, mitä mahdollisuuksia on monimuotoisuudessa luoda tulevia työpaikkoja, ja olennaista on, että ne kaikkia tämä, ne ovat työpaikkoja, jotka ovat paikallisia, alueellisia, siis työpaikkoja, joita ei voida vain siirtää johonkin muihin osiin maailmaa, vaan jotka toteutuvat paikan päällä, jotka ovat osa alueellista kehitystä ja kohesiopolitiikkaa, jotka ovat olennaisia tekijöitä Euroopan politiikassa. Mitä tulee rahoitukseen, minusta olisi tärkeää, jos me sanoisimme, että lajien monimuotoisuus, lajien suojelu, että se voitaisiin myöskin muilla politiikan alueilla ottaa huomioon, niin että voitaisiin saada myöskin tukea näiltä alueilta. Ja tässä tulisi tukea nimenomaan lajien suojelua ja lajien monimuotoista, niitä myöskin mainitaan siellä. Olemme todenneet, että rakennerahastojen ja rakennevarojen puitteissa on kysymys myöskin lajien monimuotoista, mutta jäsenvaltioissa – sitä ei käytetä välttämättä tässä yhteydessä tai nähdä tässä yhteydessä. Ja tässä meillä on mahdollisuutta suorasti puuttua asiaan, mutta tämä olisi asia, joka tulevaisuudessa voisi olla yksi mahdollisuus lisää. Yleisesti minusta puuttuu yksi asia, joka kenties ei suoraan liittyy tähän, mutta itävaltalaisen kannalta katsottuna minusta olisi tärkeää, että olisi puhuttu e, geneettisesti muutetut organismit myös esille tässä mietinnössä. Yleisesti vielä yksi asia, minkä me toistuvasti olemme kokea ja johon erityisesti tulisi kiinnittää huomiota, on ilmastonmuutoksen, ilmastonsuojelun keskustelun yhteydessä se, että ilmastonsuojelun ja eh, lajien suojelua ei saa asettaa toisiaan vastakkain. Me usein näemme, että toimenpiteet, jotka liittyvät ilmastonsuojeluun, todellisuudessa vaarantavat lajien monimuotoisuuden ja tässäkin mietinnössä tulisi kriittisesti ottaa tämä huomioon, että tällaista ei saa tapahtua. Kokonaisuudessaan tulette saamaan meidän ryhmältämme erinäisiä tarkistuksia, mutta haluaisin sydämesti kiittää teitä hyvästä työstä, jota tähän mennessä olette tehnyt, ja joka antaa meille mahdollisuuden todellakin tehdä vain muutamia harvoja täydennyksiä. Dankeschön, Karin Kanbach. Paljon kiitoksia, kollega Kahnbach. Ja sitten aletaan käyttämään puheaikakelloa. Kaikki näkevät, kuinka pitkään ovat puhuneet. Kollega Gerbandi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä. Mielestäni tärkeimmät asiakokonaisuudet tulevat siinä mainittua. Tämä luo todellakin mainion lähtökohdan jatkotyöskentelylle. On valitettavaa, ettemme aikaisemmassa vaiheessa pääse tätä asiaa käsittelemään, mutta sille nyt ei voi enää mitään. Mutta se ei tarkoita sitä, että olisin aivan täysin tyytyväinen tähän. Kyllä tästä puuttuu joitakin seikkoja, jotka mielestäni tähän kyllä ehdottomasti kuuluisivat. Mutta oli miten oli, esittelijällä ei ollut hirveästi tekstimäärää käytettävissä. Mielestäni tärkein asia, joka on jäänyt uupumaan, se ei liity mihinkään erityiseen kohtaan, vaan yleisemmin siihen, että täällä sanotaan, niin kuin pari viikkoa sitten todettiin, että biodiversiteettitilanne on heikentynyt. Siitä selkeänä esimerkkinä BPn ongelmat Meksikon laadella, Kanadassa olevat ongelmat, Eli paraikaakin etsitään raaka-aineita maaperästä ja se johtaa biodiversiteetin kannalta hankaliin tilanteisiin. Ja mielestäni tätä kiireellisyyttä tulisi tässä asiakirjassa korostaa enemmän, koska se on parlamentin asiakirja. Ja muistan Bill Clintonin ja Bushin keskustelun, jossa kritisoitiin juuri talousmaailman merkitystä ja vaikutusta tilanteeseen. Yhtäältä täällä kyllä otetaan asia huomioon, mutta minun mielestäni tämä pitäisi mainita ytimekkäämmin. Mielestäni biodiversiteettia voidaan vaalia ottamalla huomioon maailman talous, koska sillä on suuri merkitys. Ja mitä tulee eu tilanteeseen, Habitat ja lintudirektiivi sekä Natura 2000, alustuksessa esittelijä ei sanonut näistä kovinkaan paljon, mutta ehkäpä me tulisi korostaa sitä, että Natura 2000 oli melkoinen menestystarina. Eli Euroopan unionissa olemme saaneet paljon aikaiseksi. Se on loistava Ja saaneen tässä toivoa, että ensi viikolla täällä parlamentissa käytte katsomassa tällaista valokuvan näyttelyä, jossa on nähtävissä, mitä Natura 2000 aikana on saatu aikaiseksi. Näyttely nimenomaan Natural Wonders. Niin, esittelijä viittasi myöskin joustavuuteen. Mielestäni komission jo useampaan, useampaan otteeseen sanonut, että joustavuutta on riittävästi tarjolla, mutta ei eurooppalainen lainsäädäntö ole aiheuttanut ongelmia joustamattomuuteen liittyen. Kyse on lähinnäkin ponnisteluiden puutteesta kansallisella tasolla. Niin kun katson tätä kohtaa 18, tätä en oikein ymmärrä. Täällä pyydetään komissiota keskittymään eneväs, enenevässä määrin ekojärjestelmien vastustuskykyyn. Ikään kuin meidän tulisi lisätä painetta ekojärjestelmään. Mielestäni meidän tulisi vähentää tätä painetta jotta ekojärjestelmät voivat itse selviytyä tilanteesta, mutta ehkäpä esittelijä voi kertoa meille tästä enemmän. Ja sitten huo, muiden politiikka-alojen huomioiminen. Mielestäni se on kaiken A ja O. Niin, herra puheenjohtaja, kuunteletteko? Niin, niin ilmeisesti aikakin alkaa olla kortilla. Kyllä juuri maataloussektorilla, maatalouspolitiikassa ja kalastuspolitiikassakin tämä biodiversiteetti pitäisi ottaa huomioon. EAhan on hiljattain antanut meille raportin käyttöön, jossa kerrotaan, minkälaisia vaikutuksia biodiversiteettiin maataloudella juuri on ollut. Sama pätee myöskin kalastuspolitiikkaan. Euroopan toinen heikkous, eli kalastuspolitiikka minun mielestäni tämä tarkoittaisi sitä, että kohta 25 tulisi vahvistaa. Sitten rahoituspuoleen. Tähän tulisi lisätä kriittisempi näkökanta EUn omaan tukipolitiikkaan. Monia, monia tukijärjestelmiä on käytössä, jotka vaikuttavat negatiivisesti biodiversiteettiin, ja niistä minun mielestäni tulisi luopua. Ja mitä tulee matalouspolitiikan uudistamiseen, mielestäni on tarpeen toimia niin, että maatalouspolitiikan varat olisivat mahdollisimman pienet, mutta kuitenkin varoja voitaisiin käyttää erityisesti biodiversiteetin vaalimiseen ja tilanteen parantamiseen. Tällä hetkellähän varat menevät suoraan maanviljelyn tukemiseen. Sitten tähän kansainväliseen ulottuvuuteen. Parlamentti tulee tietenkin vielä laatimaan oman tekstin Nagoyan konferenssiin liittyen. En kerro tästä nyt sen enempää, mutta toteaisin kuitenkin, että meidän tulee katsoa vielä kriittisemmin kolmansien maiden suuntaan. Eurooppa tarjoaa markkinat 500 miljoonalle kuluttajalle, joilla on maksukykyä. Se on meidän taloudellinen potentiaali. Ja toivoisin, että unionin alueelle tulevia tuotteita tulisi tarkastella kriittisemmin juuri biodiversiteetin näkökulmasta katsottuna. Ja tulen myöskin esittämään oman tarkistukseni. Me tarvitsemme nimittäin kansainvälisen biodiversiteettiä käsittelevän paneelin vastavalainen kuin ilmastonmuutoksen liittyvä paneeli. Valitettavasti tällaista ei ole biodiversiteettipuolella tarjolla. Meillä ei ole tarjolla hyvin tarkkoja, eksakteja tietoja. EA sitä käsittelee paraikaa ja eilen julkaistiin jo tämä lähtökohta asiakirja. Se on hyvä lähtökohta, mutta kyllä me tarvitsemme tällaisen kansainvälisen paneelin. Siinäpä kaikki tältä erää. Kiitoksia. Thank you Ich weiß, Kiitoksia. Tiedän, että asia on lähellä sydäntänne ja Euroopan luonnon tarjoamat ihmeet ovat ensi viikolla siis nähtävissä tässä näyttelyssä. Seuraavana kollega Bellier, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että Tämä on tärkeä panos. Tämä mietintö on tärkeä pala niin, että voimme kiinnittää huomiota ja saada riittävästi resursseja biodiversiteetin suojelemiseksi ja hallinnoimiseksi Euroopan ja maailman tasolla. Haluaisin siis kiittää Rova de Langea hänen tekemästään työstä. Siinä puhutaan keskeisistä asioista, jotka liittyvät tehokkaaseen strategiaan biodiversiteetin vähenemisen ehkäisemiseksi. Ja siinä myös luetellaan haasteita biodiversiteetin osalta eri Euroopan politiikassa, politiikassa ja hahmotellaan riittäviä rahoituslähteitä tehokkaan toiminnan puolesta. Tämän par- parlamentin pitäisi tehdä päättäväisempää työtä biodiversiteetin puolesta. Sen pitäisi edistää eurooppalaista ja maailmanlaajuista politiikkaa, jossa muistutettaisiin, että biodiversiteettihaaste ei koske kehityksen ja siis suojelun vastakkainasettelua, vaan vastakkainasettelua, vaan tässä on sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia voittoja tulossa. Kolminkertainen hyöty siis on seurausta asianmukaisesta strategiasta. Haluaisin kiinnittää huomioon viiteen tai kuuteen asiaan. Ensinnäkin on tärkeää nojautua olemassa olevaan lainsäädäntöön, lintudirektiiviä, luontotyyppiä, Natura direktiivit on taattava riittävät äh, varat äh, näiden toteuttamiseksi, niin varoja on saatava lisää. On edelleen kiinnitettävä huomio kaiken eurooppalaisen rahoituksen ja erityisesti maatalouden, kalastuksen, äh, kohesioon ja liikennepolitiikan bioehdollisuuteen on muistutettava myös se siitä, että meiltä puuttuu edelleen maaperädirektiivi, haitallisia lajeja koskeva direktiivi ja laitonta puukauppaa koskeva direktiivi. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että ihmiskunta ja ihmiskunnan ja biodiversiteetin kohtalot ovat sidoksissa toisiinsa. Olisi kuitenkin tässä yhteydessä kiinnostavaa muistuttaa, että kohtalomme ovat sidottuja myös tänä päivänä. 70 prosenttia etelän maista vain elävät maaseudulla ja heidän hengissä selviytymisensä on luonnon monimutkaisuudesta kiinni. 1,5 miljardia ihmistä riippuu metsistä ja metsätuotteista tällä hetkellä. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta ja todeta, että olen pahoillani siitä, että Euroopan unionin strategiassa 2020 ei ole riittävällä tavalla luonnon monimutkaisuuden suojelu mukana. Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että biodiversiteetin torjuminen on kiireellistä, on kiireellistä ryhtyä toimiin, mutta kohdassa kahdeksan meidän talouden, taloutemme elämämme kyllä riittää, riittää riippuu biodiversiteetistä, mutta tarvitaan poliittisia voimakkaita toimia. Haluaisin äh, asettaa tähän varauman koskien näitä ennalta tehtyjä arvioita, soveltuvuusselvityksiä ennen kuin äh, päätetään tavoitteista. Me tulemme tekemään tähän joitakin tarkistuksia niin, että voisimme vielä tätä päätösasemaa vahvistaa. Merci beaucoup. Et Julie Gilding. Paljon kiitoksia. Seuraavana on Julie Gilding. No, pää. Voilà. Ja Lisa Ferreira. Eipä sittenkään. Kollega Ferreira. Ei hänkään. Kollega De Rossi. Sì, grazie Presidente. Anche qui stiamo affrontando un... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on taas asia, josta voimme olla vain yhtä mieltä. Luonnon monimuotoisuus on valtavan tärkeää lajien säilyminen, elämänlaatu, ihmisten ja eläinten elämänlaatu ovat äärimmäisen tärkeitä. Mutta aina kun tällaisia asiakirjoja laaditaan, on pyrkimyksenä ja taipumuksena liioitella tai kirjoittaa asioita, jotka tosi asiassa ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi kun täällä kirjoitetaan, että on pysäytettävä biodiversiteetin väheneminen Sehän tarkoittaa, että olisi pysäytettävä evoluutio, jos hyvä esittelijä, jos biodiversiteetin menet, men, häviäminen pysäytetään, niin mitään muutoksia ei voida enää tehdä ja me joudumme palaamaan kivikaudelle ja meistä tulee dinosauruksia. Eihän näin voida, ei tätä voida pysäyttää. Me voidaan par- voimme parantaa tilannetta, mutta emme voi vakavaa mielisesti sa- sanoa, että pysäytämme jonkun kehityksen lajit kehittyvät, eivät ne, eivät ne kokonaan häviä, niitä syntyy, niitä ne kehittyvät, ja tästähän on kysymys planeetan kehityksessä. Nyt, jos tähän kirjoitetaan pysäyttää, niin tämä on pelkkää hulluutta. Sitten todetaan, että tietoja ei, ei ole tarpeeksi. Ja sitten annetaan tietoja siitä, mitä vuosittain maksaa biodiversiteetin menettäminen. Mutta siis onko näitä tietoja vai eikö niitä ole? paljonko ne maksavat vuodessa, mitä tutkimuksia tarvitaan. Siis tietoja selvästi on käytettävissä. Miksi sitten sanotaan, että ei niitä olisi? Kyllä me olemme kaikki monissa maissa huomanneet, että järjestöt, maat ja paikallisviranomaiset ovat, ovat esimerkiksi voineet säilyttämään monia lajeja, jotka olivat uh, uhattuna petolintuja ja kaloja ja muuta. Sitten puhutaan näitä, näistä invasiivisista lajoista. Ehkä meidän pitäisi sulkea Suotsin kanava, koska yksi tärkein kanavista uusien lajien tulemiselle esimerkiksi merieläimistössä, kun puhutaan kaloista, medusoista ja muista, niin niitähän tulee tuolta Suetsin kanavan kautta, joten varmaan on parempi sulkea koko kanavan niin, ettei niitä enää tänne pääse. Edelleen täällä sanotaan, että ilmaston muutos voisi merkitä biodiversiteetin muuttumista. No tämähän on aivan ilmiselvä, mikäli lämpötila muuttuu luonnollisesti tai muita teitä, niin tietenkin myös eri leveysaselajit muuttuvat. Olemme havainneet, että ennen Afrikassa havaitut eläimet ovat siirtyneet pohjoisimmiksi ja uuden jääkauden tulloissa ne siirtyivät paikasta toiseen, niin kyllä me varmaankin täällä, emme me täällä parlamentissa varmaankaan ole voimakkaampia kuin nämä voimat. Olen tietenkin yhtä mieltä siitä, että ympäristö on suojeltava ja lajeja on suojeltava, mutta haluaisin sanoa, että mm, ollaanpa nyt kuitenkin tarkkoja. Täällä puhutaan vaihtoehdoista kalastukselle ja kestävistä kalaviljelymalleista. Ei pidä unohtaa sitä, että kalaviljely on tuonut suuria ongelmia ja vahinkoa biodiversiteetille. Muistutan esimerkiksi amerikkalaisten katkarapujen kohtalo, joka on ainakin omalle alueella niin tuhonneet paikalliset lajeja. Sekin oli biodiversiteettiä. Mutta emme voi sanoa, että suosimme tätä vesiviljelyä, koska sieltä tapahtuu äh, karkaamisia ja ilmiötä on vaikea valvoa. Myös liikasuojelu voi olla vaarallista. Annan yksinkertaisen esimerkin. Merimetso armeija Puujoella esimerkiksi tai sadat kymmenet miljoonat merimetsät olivat aikanaan uhanalaisia ja nyt niitä on niin valtavasti, että ne ovat tuhoamassa täysin Puujoen eläimistön, koska merimetsä syö 400 grammaa kalaa päivässä, 10 000 merimetsää pienellä alueella tekee valtavaa vahinkoa myös kottarainen on harmillinen. kolme miljoonaa lintua hökkäsi olivipuihin ja ne syövät 70 olivia päivittäin. Ajatelkaapa, mitä vahinkoa kolmen miljoonan linnun joukko saa aikaisemmin. pitäisi siis pohtia, mitä voimme tehdä silloin, kun joidenkin lajien suojelu aiheuttaa biodiversiteetin menettämistä. Grazie, Rossi. Oikein paljon kiitoksia kollega Rossi tästä selkeästä vastakkaisesta näkemyksestä. En tiedä, miltä tilan vaikutti kivikaudella Ehkäpä silloin lajeja oli enemmän tarjolla, mutta ehkäpä kirjallisuus siitäkin kertoo enemmän. No niin, nyt ei oteta enää puheenvuoroja lisää tälle listalle, koska muuten aika loppuu kesken, eikä kaikki halukkaat pääse käyttämään puheenvuoroa. Seuraavana puheenvuorossa Peter van Dalen. Kiitoksia herra puheenjohtaja. En nyt halua lähteä setvimään menneisyyttä riittävästi sanottavaa riittää vuodesta 2010. Kysehän on monivuotoisuuden vuodesta, teemavuodesta. Ja meidän täytyy tietenkin huomioida, että monimuotoisuuden sisä, suhteen olemme olleet kyllä aika huonossa jamassa viime aikoina. Euroopassa että myöskin maailman laajuisesti. Siitä on haittaa sekä ihmisille että eläimille. Olin aika yllättynyt kollega de Langen mietinnöstä siinä suhteessa, että siitä löytyy tällainen vihreä ulottuvuus. Se oli tietenkin hyvä asia, mutta toisaalta joissakin kohdissa teksti voisi olla vielä kunnianhimoisempi. Ja ehdottaisinkin seuraava ja lisäksi vielä esittäisin yhden kysymyksen. Ehdotukseni kuuluu kohtaan 32 liittyen. Esittelijä toteaa, että jäsenvaltioiden tulisi käyttää tehokkaammin nykyisiä rahastoja biodiversiteetin edistämiseksi. Se on ihan hyvä asia, mutta muotoilulta tämä on hiukan epäonnistunut. Kyllä minun mielestäni meidän tulisi panostaa toissijaisuusperiaatteen vaalimiseen, eli tähän liittyen haluaisinkin esittää myöhemmässä vaiheessa tarkistuksen. Ja sitten esittäisin kysymyksen näihin vaihtoehtoihin liittyen. Sivulla 12 siellä viitataan näihin neljään vaihtoehtoon, jotka komissio on esittänyt – sekä tekstissä että esittelijän alustuksesta ei käynyt oikein selkeästi ilmi, että minkä vaihtoehdon hän valitsee. Jonkinlainen tuntuma minulla on, mutta ilmeisesti se on vaihtoehto neljä. Mutta ehkäpä hän voi kertoa minulle, olenko oikeassa. Jos ei, niin sitten esitän tarkistuksen, sillä minun mielestäni meidän tulisi ottaa juuri tämä vaihtoehto neljä tähän tekstiin. Meidän tulee siis löytää hiukan selkeämpi muotoilu. Eli esittelijä voisi vastata esittämääni kysymykseen. Eli me tarvitsemme tältä osin selkeämpää muotoilua. Kyllä meillä pitää olla selkeä kannanotto tähän kysymykseen liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia selkeä kannanotto vaihtoehtoon neljä liittyen, ainakin Saksan toisin osa tämä on ihan selvä, mutta olisi yllättävää, jos hollannin kielessä toisinnossa tämä olisi epäselvästi ilmoitettu. Seuraavana kollega Chris Davis. Kiitos. Me täytyy lähteä Palestinan valtuuskuntaa kymmenen minuutin kuluttua, en, en pääse kuulemaan vastausta. Sata vuotta sitten oli enemmän, saatiin enemmän kalaa Britannian satamiin höy, purilaivoista ja aikaisista höyrylaivoista kuin saadaan nykyisiltä aluksilta, jotka imuroivat meriä. Tämä on minusta paras esimerkki siitä, miten monimuotoisuuden menetyksellä on valtaisia taloudellisia vaikutuksia. Kalastus on kaikkialla paineen kohteena. Kalastajat eivät ansaitse tarpeeksi rahaa ja kalastusteollisuus on katoamassa, koska merissä voisi olla paljon enemmän kalaa kuin niissä on jäljellä. Toinen on selvää. Kalastuspolitiikka on tärkeä kysymys, kun puhutaan monimuotoisu- biologisesta monimuotoisuudesta. Mutta tämä taloudellinen agenda on tärkeä siinä, miten voidaan myydä politiikan uudistamista ministereille, mutta kyse on myös tunteellisesta, lähes hengellisestä ulottuvuudesta, joka tässä on mukana. Me olemme luomassa, tuhoamassa tässä Jumalan luomaa, olemme tuhoamassa lajeja nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa – nopeammin kuin koskaan sitten dinosaurusten kuoleman jälkeen. Niin, mitkä ovat ne välineet, jos me haluamme muuttaa tätä? Yksi on säädökset. Me voimme tehdä säädöksiä mulle eri tavalla. Voimme rajoittaa torjunta käyttöä, jotka ovat elämälle vaarallisia. Voimme säädellä vaatimalla viljelijöitä jättämään tiettyjä maa-alueita viljelemättä niin, että voidaan estää monimuotoisuuden katoamista – Sääteleminen on hyvä asia, siinä on paljon hyvää, mutta tietysti silloin pakotetaan ihmisiä tekemään asioita, joita he usein eivät halua tehdä. Joten korvauksena tästä me käytämme rahaa. Me lahjomme ihmisiä harjoittamaan toimijan hyvien käytänteiden mukaisesti ja yhteisessä maatalouspolitiikassa annamme houkuttimia eh, niin, että voidaan harjoittaa viljelyä myöteisellä tavalla, joka edistää monimuotoisuutta voimme sitä loputtomiin yrittää heittää rahaa tähän, mutta minä odotan vastauksia. Haluaisin nähdä, miten me jatkuvasti käännymme markkinavälineisiin siinä, kun pyrimme muuttamaan tilanteita, jotka näyttävät olemaan eh, eh, sellaisia, että tilanteet ovat ristiriitaisia. Jos ajattelemme esimerkiksi vähem, säästökau- päästökauppaa ja siinä, miten pyritään muuttamaan käyttäytymistä myönteiseen suuntaan sen avulla, kalast- puolustusasioiden komission jäsen eilen kulmistilaisuudessakin selväksi, että hän haluaa ottaa käyttöön äh, tällaisia äh, kaupallisia lupia kansallisella tasolla, äh, kauppatupia kansallisella tasolla, jotka ottaisivat nopeasti liikakapasiteetin vähenemiseen, jolloin myöskin kalastuksen olisi vähemmän painetta ja samalla olisi myöskin enemmän rahaa niille, jotka harjoittavat kalastusta. Joten Tämä on klassinen esimerkki markkinavälineestä, joka tulee luultavasti osoittautumaan epätäydelliseksi, mutta kuitenkin osoittaa tietä eteenpäin. Mitä tulee viljelyyn, maatalouteen, jos me katsomme sitä, miten suuri osa maasta, miten paljon sitä on. En tiedä, mitä markkinavälineitä on. Minä etsin niitä. Minä toivon, että joku voisi ehdottaa jotakin, mitä voitaisiin kehittää, mitä, minkä, ja mitä ne ovat. Jos esittelijällä, komissiasenilla on jotakin ajatuksia, olen kiinnostunut kuulemaan niitä, mutta nämä ovat niitä asioita, joita me pyrimme käyttämään. Ja jos me emme löydä tietä, jolla voidaan osoittaa se, että ihmiskunnan omat intressit ja toive, toive selvittää, saadaan voittoa, että nämä, asiat etukäteen, miten voimme tuhota tämän, lopettaa tämän tuhon kierteen? Ehkä saamme vastauksen esittelijältä siitä, mitä markkinavälineitä voidaan käyttää, mitä hän on ajatellut. Ja nyt Janos Aader. Kiitos puheenjohtaja. Halu. Esittelijä on tehnyt selväksi sen, että 2010 tavoitteet eivät toteutuneet, vaan niistä on jääty kovin kauas. On, tiedävätkö kollegat lukeneet tähän aineistoon liittyvää perusteluja, koska sieltä on luettavissa hyvin huolestuttavia tietoja, ainakin minua ne järkyttivät. Niistä on luettavissa, että jos tämä meno jatkuu, tämä tendenssi jatkuu, josta esittelijä on puhunut vuonna 2000, 50, 40 vuoden kuluttua Euroopan unionissa nisäkkäistä Neljä, 42 prosenttia, linnusta 43 prosenttia, perhosta 45 prosenttia, sammakkoeläimistä 30 prosenttia, mateloista 45 prosenttia ja mäkevenäkaloista 52 prosenttia kuolee sukupuuttoon. En tiedä, mistä nämä luvut ovat lähtöisin en tuntenut näitä tietoja, mutta jos todellakin on olemassa näin vakava riski, ja 40 vuotta ei ole todellakaan kovin pitkä aika, kysymys on sitä puolistosta ihmisen iästä. Minulla on, minun nuoren lapsiin tulee kokemaan tämän jakson, ajanjakson, enkä toivo, että hän näkee tällaisen maailman, jonka näkymissä tässä puhutaan kysymys on siitä, että on, se mitä puuttuu on intohimo. Haluaisin, että tätä tulisi täydentää, tätä aineistoa. Kuitenkaan tässä ei vastata siihen kysymykseen, mitkä ovat syyt, miksi tavoitteet eivät toteutuneet, miksi emme saaneet täytetyksi vuoden 2010 tavoitteita, miksi olemme niin kaukana niistä, mitkä ovat syyt tähän. Nämä ovat kysymyksiä, minä en tunne näihin vastauksia. Jos ajatellaan miksi liikenneinfrastruktuurin kehittämistä, mikä sen rooli on? Saattaa olla niin, että sen vuoksi biologinen monimuotoisuus joutuu uhanalaiseksi. Missä määrin tätä tapahtuu? Missä määrin tätä tapahtuu silloin, kun harjoitetaan aluesuunnittelua? Usein ajattelemme, että Natura 2000 sen, vuota, sen myötä luotiin luonnonpuistoja, mutta niin lävissä rakennettiin moottoriteitä. Mikä vaikutus on kemiallisten aineiden käytöllä teollisuudessa tai maataloudessa? Tunnemmeko me kaikki nämä vaikutukset? Ja pystymmekö me tekemään jotakin niitä vastaan ilman, että sillä on vakavia taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia, jotka saattaisivat johtaa työttömyyteen? Onko siinä, mistä mietinnössä puhutaan, onko siinä jokin vaikut, liittyykö siihen jotenkin se, että Euroopan unioni tekee sisäisesti ristiriitaisia päätöksiä? Joskus sanotaan niin, että oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee. Saattaa olla, niin, että maanantaina pidämme hyvin tärkeänä sitä, että luodaan uusi liikennekäytävä. Ja sitten tiistaina olemme huolissamme siitä, että tämän seurauksena tietyt lajit tulevat katoamaan Euro- Euroopassa tai tietyt lajit leviävät Euroopassa. Ja jos pidämme tärkeänä infrastruktuurin kehittämistä, niin sitten torstaina toteamme sitten, että tämä johtaa siihen, että makeveden kaloista 50 prosenttia voi tuhoutua. Meidän pitäisi siis katsoa, mitä ovat syyt, koska jos me emme näe täsmällisesti, mitä ovat syyt, silloin kaikki se, mitä kuvataan tässä mietinnössä ja mitä aivan oikein käsitellään, se jää pelkäksi toiveeksi. Ja silloin tämä ei tule koskaan toteutumaan. Kiitos. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia. Niin, johdonmukaista politiikkaa ei ole olemassa, se on ongelmana. Seuraava Corin Lepage. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään, jossa korostetaan tiettyjä vaikeuksia. Mutta haluaisin sanoa tässä, että olen huolissani, kun katson kuinka tämä strategia vuoteen 2010 asti on aiheuttanut niitä vai- vaikutuksia, jotka olemme nähneet, ja pelkäänpä, että tavoitteemme vuodeksi 2020 eivät toteudu samoista syistä, jotka ovat johtaneet epäonnistumiseen aikaisemmin. Jos emme pysty säilyttämään luonnon monimuotoisuutta, se johtuu siitä, että emme ole investoineet juurikaan siihen, että tuntisimme sen ja emme pysty tekemään asianmukaista taloudellista arviota, jossa voitaisiin integroida tähän kustannukset mukaan. Kollega juuri sanoi, että maanantaina ja tiistaina ja keskiviikkona teemme vaikeasti yhteensopivia päätöksiä. Se johtuu siitä, että biodiversiteettikysymys ei ole taloudellinen kysymys, ja niin kauan kuin se ei ole taloudellinen kysymys, niin kauan kun me emme ole integroineet omia valintojamme, emme, täy, emme tule pääsemään tavoitteisiimme. Meidän on siis todella ponnisteltava, jotta pystyisimme asianmukaisesti arvioimaan biodiversiteetin kohdistuvat vahingot ja mitä kustannuksia, mitä taloudellisia vaikutuksia sillä voi olla. Puheenjohtaja, uskon, että tarvitsemme ulkoisen kertomuksen biodiversiteetistä. Ja sitten kun meillä on tieto kustannuksista, ehkä sitten voimme, ehkä sitten meillä on todellista halua ryhtyä tehokkaisiin toimiin tämän yhteisen perinnön säilyttämiseksi. Eh? Se oli siis Stern-kertomus. Kyllähän tällainen Stern-kertomus onkin olemassa. Siinä on selkeästi todettu, millaista taloudesta menetystä biodiversiteetin väheneminen merkitsee, mutta valitettavasti tämä kertomus ei saanut ihan yhtä paljon julkisuutta kuin Stern-kertomus. Siksi meidän on puhuttava siitä. Sitten Victoria Brodi. Eh, grazie, Presidente. Grazie alla Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegaa tästä tekstistä. Ensinnäkin uskon, että meidän asenteenamme pitäisi olla nöyryys luonnon edessä. Meidän pitäisi tietää siitä enemmän niin, että ymmärtäisimme, millaisia vaikutuksia toiminnallamme on biodiversiteetille on olemassa tietenkin niin monimutkaisia järjestelmiä, että niiden yksityiskohtia on hirvittävän vaikea tuntea. Tarkoitan esimerkiksi sademetsiä. joiden biologinen monimuotoisuus on todella valtava. Ja juuri siksi, että vielä emme täysin osaa arvioida biodiversiteetin spektriä. Olisi tarpeen pyrkiä täydelliseen säilyttämiseen. Tämähän on vähän ennalta varautumisen periaate, että me emme tunne riittävällä tavalla todellista näiden järjestelmien biodiversiteettiä, ja siksi meidän on pyrittävä säilyttämään ne sellaisenaan. Muissa järjestelmissä jotka ovat yksinkertaisempia, voidaan tiettyjä huomiota esittää, mutta joka tapauksessa pitäisi ennaltaehkäisevästi pyrkiä arvioimaan biodiversiteettiä niin, että pystyisimme arvioimaan vaikutuksia. Ongelma on lähinnä kulttuurinen. Meidän on aina pyrittävä siihen, että ymmärtäisimme oman toimintamme vaikutukset luontoon ja ympäristöön. Että ymmärtäisimme, että voi olla korjaamattomontakin vahinkoa. ekonomisten lehdessä puhuttiin omega-3 rasvoista, jotka on korvattu omega Eli Omega kolmosta saadaan lähinnä kalasta. Ja nyt kun on vähemmän kaloja saatavilla, se, siitä seuraa, siitä on seurauksia myös meidän älykkyydellemme, koska näyttää siltä, että omega-3 rasvat vaikuttavat korvaamattomalla tavalla eh, hermojärjestelmään, aivoihin ja koko, koko hermostoon. Meidän olisi siis ymmärrettävä se, että emme tiedä riittävästi ja että joka tapauksessa kaikissa vaiheissa meidän olisi pyrittävä minimisoimaan toimintamme vaikutuksia. Olisi myös tarkasteltava inhimillistä ekologiaa. Huhtikuun lopulla kävin YKssa, osallistuin pysyvän paneelin kokoukseen, jossa käsiteltiin alkuperäiskansojen ongelmia. Voimme olla siellä todistamassa ihmislajien sukupuuttoon kuolemista joka on seurausta väkivallasta ja väkival, äh, väkivallasta. Meidän on siis omaksuttava toisenlainen asenne me kohtaan ja niin myös luontaa kohtaan. Kiitoksia. Ja, hab Omega. Niin, opin taas uutta älykkyyttä edistää omega-3 Päteekö tämä sitten myös kalaan, ilmeisesti vain, äh, siis lihaan, ilmeisesti vain kalaan? Pas Eichhout. Kiitoksia, koska esittelijä puhuu samaa kieltä äidinkielellä kuin minä, niin minä käytän hollannin kieltä. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Tästä löytyy erittäin hyviä huomioita, mutta en tietenkään voi olla aivan täysin tyytyväinen, se tuskin teitä yllättää. Meidän pitäisi olla hiukan kunnianhimoisimpia tulevaisuutta silmällä pitää. Tietenkin alku on ihan hyvä, kun toteatte, että meillä on ongelma, eli biodiversiteetin tilanne on huono. Mutta mielestäni Euroopassa tätä ei korosteta riittävässä määrin. Joten meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Miten voimme varmistaa, että vuonna 2020 saavutamme asetetut tavoitteet? Se puuttuu tässä. Kyllä me sanomme, että me emme saavuttaneet tavoitteita, mutta mitä teemme tulevaisuudessa, jotta voimme saavuttaa tavoitteet? Joten tämä katse tulevaisuuteen, se jää tässä nyt pois. Meidän tulisi sitä korostaa ja muutama ehdotus tähän liittyen. Kohta 21 maatalouspolitiikkaan liittyen täällä todetaan, että maatalouspolitiikan budjetista pitäisi osaa laittaa ekojärjestelmän vaalimiseen ja kestävään maanviljelyyn heikoilla alueille. Ei meidän tulisi antaa tämä raha kestävään maatalouteen ja sillä selvä. Ja kun katsotaan kohta 22 kalastuspolitiikkaan liittyen, meidän tulisi todellakin pyrkiä varmistamaan kestävä kalastuspolitiikka, eikä pohtimaan, että onko se tarpeen. Kyllähän se on tarpeen. Eli me tarvitsemme uudistus, uudistuksen, mikäli haluamme jollakin tavalla estää biodiversiteetin heikkenemistä. Ja lisäksi me tarvitsemme johdonmukaista EU-politiikkaa ei ainoastaan maatalouspolitiikan puolella, vaan myöskin kohesiopolitiikan puolella. Me tarvitsemme tällaista climate proving-tyyppistä biodiversiteetti proving-järjestelmää. Eli tällaista kunnianhimoisempaa lähestymistapaa minä olen jäänyt kaipaamaan. Ja erityisesti meidän tulee korostaa kestävyyttä. Biopolttoaineiden osalta siitä kyllä puhutaan, mutta biodiversiteetin puolella ei niinkään. Komissio kyllä jotain sanoo rivien välistä, mutta me tarvitsemme koko maatalouspolitiikan alalla tällaista mm, kestävää toimintaa. Sitä kaipaamme tässä asiakirjassa, koska sitä kautta voimme varmistaa, että vuonna 2020 saavutamme tavoitteemme. Eli silloin ei ainoastaan esittelijä, vaan kaikki muutkin voivat olla tyytyväisiä siihen, että olemme todellakin päässeet niihin tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet. Kiitoksia. Kiitoksia seuraava kollega Panjo. Puheenjohtaja, haluaisin käsitellä kolmea asiaa. Minusta on tärkeää, että tämä mietintö, josta muuten onnettelen esittelijä, Se on erittäin laadukas, mutta tämä on vain ensimmäinen vaihe. Tämä on yksi etappi. Nyt on, menet, on päästävä paljon pidemmälle. Meidän on oltava paljon päättäväisempiä näissä tarpeellisissa suojeluasioissa koskien näitä katastrofeja, jotka johtuvat ihmisen toiminnasta ja biodiversiteetin menettämisestä. Tarkoitan erityisesti Euroopassa tunnettuja katastrofeja, Corinne Page, oli paikalla puolustamassa katastrofin uhreja. Täällä viitattiin myös siihen, mitä valitettavasti nyt tapahtuu Amerikan rannikoilla. Ja puhutti siitä, mitä, kuinka BP tuhoaa siellä biodiversiteettiä. Sillä tulee olemaan mm, valtavia vaikutuksia. Tämän kaltaisessa mietinnössä, kuten Korille Pääs sanoi, on tärkeää Mm, käsitellä myös ennaltaehkäisyä. Toiseksi meidän on pidettävä mielessä se, että Euroopan unionissa on tiettyjä jokia, joiden tila huononee merkittävästi. Te varmasti olette matkailijoina tai muuten Pariisin rakastajana käyneet paikalla, mutta ette varmaankaan lähtisi seineen kalastamaan, syömään seinen kaloja. Tutkimus on juuri julkaistu, jossa todettiin, että seinen kalojen pyraleenipitoisuudet ovat hyvin vaarallisia. Se on erittäin vaarallinen aine kuluttajille. On siis tärkeää, että tämän tyyppisessä mietinnössä voitaisiin korostaa myös näitä ylilyöntiä ja ratkaisuja, joita voitaisiin antaa koskien vedun, veden laatua ja jokien laatua Euroopan unionissa. Sitten hetki sitten täällä käsittelittekin asiaa, joka koskee rajat ylittävää yhteistyötä. Minusta meidän olisi tässä kannustettava Euroopan unionia tekemään merkit, antamaan merkittävämpää rahoitusta tällaisiin hankkeisiin. Rydin Lamatinen, Declerin ja muiden kollegoiden kanssa olen tehnyt työtä räätälöittävällä tavalla Valonia, Flandes ja Ranskan välillä. Meidän ensimmäinen tärkeä hanke kahden vuoden aikana on juuri keskittynyt biodiversiteetin puolustamiseen ja säilyttämiseen. Jos me saisimme Euroopan unionilta tähän rahoituskannustimia, niin uskon, että rajat ylittävällä yhteistyöllä voitaisiin mennä oikeaan suuntaan. La pêche à Paris. No niin, että näemme, että seinästä... Niin haluaisimme, että seinän kaloja voitaisiin kalastaa ja syödä. Sitten Krista Bretsi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on täällä mietintö, jonka Esther Lange on tehnyt. Kysymys on siitä, miten EUn lainsäädäntö on vaatunut toimeen, joka koskee biologista monimuotoisuutta. Me nyt puhumme täällä maailmanlopusta. Kuitenkin kysyn, miksi, Chris Davis näet täällä, miksi niin, maisemat, joita viljelijät hoitavat, ne ovat kauniita. Meidän täytyy päästä irti siitä, että vain se, mikä on villiintynyttä, on, on sellaista, mikä ylläpitää elämäämme. Me olemme kautta ikiaikojen huolehtineet näistä maista, viljelleet niitä ja elämme sellaisilla seuduilla, joita tätä tehdään ja teemme tämän erinomaisella tavalla. Ja olisin kiitollinen, jos viittasit Ester myöskin maatalouden saavutuksiin, joka takaa meille tämän kaiken. Euroopan maatalouspolitiikassa on dekumontoitu se, mitä viljelijät saavat tehdä ja mitä he eivät saa tehdä. Kaikki Euroopan välineet, eurooppalaiset varat, niitä saadaan vain silloin, kun äh, kun noudatetaan, sind unsere Auflagen, es sind um die 19, die hier... kun noudatetaan ympäristöehtoja, ja tämä on lyöty lukkoon säädöksissä ja äh, asetuksissa ja direktiiveissä, että täytyy myös viitata. Ja meidän täytyy myöskin joskus taputtaa itseämme olka, olla, olkapäälle ja todeta, mitä kaikkea hyvää olemme saaneet aikaan. Muistanemme keskustelut viime vuosilta, puhuttiin kasvinsuojeluaineista. Me olemme saaneet tutkimuksella ja kehityksellä aikaan sen, että meillä on nyt sellaisia aineita, joita voidaan käyttää yksittäisiä tuhokasveja tai elämiä vastaan, mutta jotka suojelevat, jotka kuitenkin vält- eivät vaikuta muihin kasveihin. Ja tämä on meidän panoksemme lajien monimuotoisuuteen. Meidän pitää siis ottaa myöskin huomioon myönteiset asiat ja meidän pitää myöskin pystyä siihen. Ja meidän ympäristövaliokunnallemmekin se voisi tehdä hyvää. Natura 2000. Totta kai me voimme asettaa se usein rasituksen kohteeksi. Ja totta kai Corinne Paus on oikeassa, kun hän puhuu siitä, että puhuisi puhua myöskin siitä, että tehtäisiin kustannushyötyarvio siitä, mitä liittyy lajien monimuotoisuuteen. Mutta jos me nyt tässä mietimme tätä kustannushyötyvaikutusta, niin tulee alueelta, joita kentään tietää, jota ympäristöliitot järjestävät pyrkineet estämään. Ja nyt tämä tien on hinnaltaan nosti huomattavasti ja kalliimmaksi. Puheenjohtaja tietää, mistä minä puhun. Niin, kaikki pitäisi nähdä realistisesti, ja jos me nyt ajattelemme tätä Estrellan hyvää mietintöä ja käytämme sitä siihen, että pyrimme samaan aikaan eurooppalaisen maaperän suojeludirektiivin, niin äh, me, me, meillähän pitäisi olla myöskin kansallisella mahdollisuuksia suojella maaperäämme, ja voisimme viitata siihen, että ne asiat, jotka on jo saavutettu, ne voisi, voitaisiin myös mainita, pyytäisin sitä, ja Estelle Lange on tehnyt hyvän mietinnön, jota me, joka meidän pitäisi tässä vielä lävitse, ja meidän pitäisi myöskin tukea sitä sitten aikanaan täysistunnossa. Danke, wenn die Landschaft über... Kiitoksia, jos ympäristö olisi yhtä rehevää kuin Moselilaaksossa, niin silloin tilanne oli aivan toisenlainen. Ja siitä johtuu tämä ongelma onkin tapetilla. Děkuji, pane předsedo. Nebojte se, bude to opravdu jenom několik vteřin. Ihan lyhyesti. Kuten kollegat, e, muutkin kollegat, minä arvostan tätä mietintöä suuresti, muun muassa siksi, että on surullista, että Euroopan lainsäädännössä äh, edelleenkin puhutaan lajeista eikä biodiversiteetin äh, suojelusta. Natura äh, suojelee lakeja, ei biodi- lajeja, ei biodiversiteettiä. Biodiversiteetti on maailmanlaajuinen globaali ongelma. Se koskee ekojärjestelmiä, ei yksittäisiä lajeja. Edelleen kuitenkin vain huolehdimme yksittäisistä lajeista valitettavasti. Paljon kiitoksia. 20 puheenvuoroa on käytetty ja se osoittaa, että biodiversiteetti on meille tärkeä asia. Ja nyt annetaan esittelijälle vastausmahdollisuus. Kollega Rossi, joka ei ole enää paikalla, e- ehkä te voitte tähän vastata, tai sitten komission edustaja. Tämä on ongelma, joka liittyy myöskin meidän toimintaan. Hän viittasi näihin kolmeen miljoonaan kottaraiseen Merimetsoon. in der Natur Merimetsoon. Schützen äh, dann die Raben, wir schützen die Kormorane und... Äh, Eli hän totesi, että meidän pitäisi löytää tähänkin vastaus. Ehkäpä komissio voi tähän sanoa jotain. En tiedä, kuuluuko tämä vielä suojelun piiriin vai onko tilanne toisenlainen, eli nuo luoto toimikoon, miten toimii, se löytää kuitenkin tasapainotilan, mutta joskus tilanne vaan näyttää hyvinkin dramaattiselta. No niin, esittelijälle puheenvuoro. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän vastata selkeästi esitettyihin suoriin kysymyksiin. Kollega Kallenbach, hän esitti monia hyviä tarkistuksia Tietenkin mielelläni lisäisin tänne infrastruktuurin, liikenteen. Mitä enemmän tähän lisätään, sen parempi, sillä nämä, mitkä esitän itse, niin ovat vain esimerkkejä. Ja olen samaa mieltä myöskin, mitä sanotte tästä muotoilusta, eli huomioidaan sitä ja huomioidaan tätä. Sitten kohta seitsemän, biodiversiteetin heikkeneminen. Se ei tietenkään riitä. Ja siksipä kohdissa kahdeksan ja yhdeksän korostan tätä parantamisstrategiaa ja mikä, mitkä ovat Euroopan unionin kansainväliset sitoumuksemme. Ja kollega Van Daalelle sanon, olen iloinen, että näin monet alakomaalaiset ovat täällä puhumassa. Voisi luulla, että alakomaissa ovat vaalit ovella oven takana odottamassa. Kollega Van Daale, niin minkä skenaarion te toivoisitte toteutuvan? kun katsotte näitä vaihtoehtoja. Tietenkin vaihtoehto neljä olisi hyvä, jos otatte huomioon kohdat 789. Silloin vaihtoehto neljä on selkeästi se, joka meidän tulisi valita. Halusin vain sanoa, että vaikutusanalyysi on erittäin tärkeä, niin kuin täälläkin on todettu. Ja erityisesti kollega Kaadenbachin ehdotus, eli että toteaisimme, että meidän ei pitäisi lähteä sellaisia tekemään, verukkeena prosessin pitkittämiselle. Meillä on tietoa käytettävissä, kyllä meidän täytyy sitten katsoa niitä tarkemmin. Jos todellakin voisimme näin toimia, niin silloin olisi hyvä. Mielestäni on tietenkin paikallaan vaatia, että jos uusia ajatuksia on tarjolla, niin silloin pitää tietää, missä todellakin ollaan menossa. Eli ehkäpä voisimme tältä pohjalta lähteä kompromissitarkistusta laatimaan. Sitten kollega Gibrandi. Hän esitti kieltämättä tämän näkemyksensä, eli että tästä puuttuu tämä kiireellisyysaspekti. No, kyllä tätä voidaan tältä osin korjata. Ja hän viittasi kohtaan 18 Ecosystem Services. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ja oikeastaan kollega Poch totesikin, että Natura 2000 paneutuu lajien suojeluun, mutta meidän tulisi katsoa tätä myöskin laajemmalti. Meidän täytyy todellakin löytää sellainen hallinnollisesti toimiva järjestelmä, ja kohdassa 18 haluan sanoa, että meidän täytyy löytää tämä laajempi lähestymistapa, eli ekosysteemipalvelu. Eli ei katsota vain ainoastaan lajeja. Meidän täytyy katsoa, että millä tavalla meidän yhteisömme toimii tässä ekosysteemijärjestelmässä. Jos tämä ei häntä miellytä, niin ehkäpä voimme lähteä tätä hiukan muuttamaan, mutta tarkoituksena oli todeta, että täytäntöönpanovaiheessa meidän tulisi katsoa enemmänkin ekosysteemiä sen laajemmassa merkityksessä. Erinäiset kollegat viittasivat myöskin muihin asioihin. Valitettavasti kollega De Rose ei ole paikalla. On valitettavaa, että tällaisesta tärkeästä asiasta keskustellaan tällaisen kellon aika. No, kollega Rossi sanoi, että tätä biodiversiteetin heikkenemistä ei voida eh, hidastaa, mutta me voimme vaikuttaa siihen, missä määrin ihminen vaikuttaa biodiversiteetin heikkenemiseen. Ja sama pätee myöskin vesiviljelyyn. Minkälaisia haitallisia vaikutuksia vesiviljelyllä voi olla? minä täällä korostan aina tätä kestävää toimintaa, ja minä uskon, että kestävä vesiviljelykin voi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ja mitä kollega Rops, Rossi sanoi siitä, että yhtäältä me olemme suojelemassa, mutta toisaalta sillä voi olla haitallisikin vaikutuksia. Olemme tästä keskustelleet myöskin Alankomaissa. Jotkut puolueet toteavat, että jos tiettyjä lajeja suojellaan, niin silloin täytyy vaikuttaa eri tavalla sitten muiden lajien ö, olemassaolon hallinnointiin. Ja sitten kohtaan 32. Jäsenvaltiot ja kehittämisrahastot, maaseudun kehittämisrahastot ja rakennerahastojen käyttö. Tarkoituksena oli sanoa, että kun katsotaan näitä lukuja, jotka löytyvät tilastoissa, jotka voin tarjota teillä käyttöön, eli miten yritetään stimuloida biodiversiteettiä, niin kyllä luvut jäsenvaltioiden välillä poikkeavat huomattavassa määrin toisistaan. Ehkäpä meillä pitäisi olla tällainen vähimmäiskynnys, kuten esimerkiksi maatalo, maaseutupolitiikkaan liittyen, eli siellä on olemassa tällainen tietty kynnysarvo käytössä. Ehkä jotain vastaavaa voitaisiin käyttää myöskin tässä. Se on ihan mielenkiintoinen ehdotus. ja tämä liittyy läheisesti myöskin kollegaan Eichhautin kommentin koskien rakennerahastoon. Ehkäpä me tässä voimme lyödä viisat päämme yhteen kollega Eichhautin kanssa. No eiköhän tämä riitä tästä. Siinä vastaukset suoriin kysymyksiin ja olen valmis tältä pohjalta lähteä tekemään yhteistyötä ja täydentämään tätä esillä olevaa mietintöä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Dilange. Niin, joskus tilanne on vain sellainen, että kansallisella tasolla tehdään napit vastakkain töitä, mutta eurooppalaisella tasolla sitten puhalletaan yhteen hiileen, mutta näin se vain on. Ehkäpä... No joo. Kiitoksia oikein paljon. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä työmme peruspilari. Me tulemme äänestämään valiokunnassa. Tarkistukset on kuitenkin jätettävä 9. kesäkuuta kello 12 mennessä. 14. päivä äänestetään ja täysistuntokäsittely sitten, mikäli vain on, se on mahdollista, niin ennen näköjään kokousta syyskuussa. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan 14. Keskustelu Jacqueline McLeidin kanssa hänet tunnetaan kyllä täällä. hän on Euroopan ympäristökeskuksen toimistusjohtaja. Tervetuloa tänne. Pyydän anteeksi, että joudutte odottamaan näin pitkään. Alku näytti siltä, että pääsemme aloittamaan tätä keskustelua aikaisemmassa vaiheessa, mutta kuten huomaat, sitten tämä oli hyödyllinen keskustelu. Mekin vaadimme teitä biodiversiteetin käsittelyä. Ja erityisesti meitä kiinnostaa viraston vuoden 2011 työohjelma. Niin minulta kysyttiin, että mitä, mikä merkitys EAlla on meidän kannalta? ja minä kyllä totesin, että sillä on suurikin merkitys. Olkapa hyvä. I can address some... Kiitoksia oikein paljon kutsusta ja kiitokset siitä, että olette kutsuneet minut tänne keskustelemaan näistä asioista. Haluaisin ottaa esille neljä asiaa. Yhtäältä ghg raportti on nyt virallisesti julkaistu ja ihan lyhyesti kerron kasvihuonekaasupäästöraportin sisällöstä. En kerro niinkään, mitä eh, vihreän viikon yhteydessä on käsitelty. Tämä on tietenkin tärkeä keskustelu ja me todellakin haluaisimme antaa katsauksen ympäristön tilasta ja siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Ja lisäksi haluaisimme tarjota teille mahdollisuuden palata tähän vuoden 2011 työohjelmaan ja niihin painopistealueisiin, jotka me olemme itse muotoilleet. Haluaisin aloittaa täällä GHG-raportilta. Äh, Monissa valiokunnissa, liikennevaliokunnassa muualla on kysytty minulta, että mikä on se keskeisin viesti. Ja mielestäni voidaan sanoa, että vuonna 2008 vähennys oli 2 prosentin luokkaa vuoteen 2007 verrattuna ja näin pääsemme 11,3 prosenttiin verrattuna vuoden 90 tasoon, vaikkakin tavoitteemme on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, niin voidaan kuitenkin sanoa, että olemme menossa ihan hyvää vauhtia oikeaan suuntaan. Ja on tietenkin huomioitava, että lamalla oli suuri merkitys erityisesti, kun huomioidaan mitä tapahtui 2008 vuoden loppupuolella puoliskolla. Erityisesti lama iski tuotantoja rakennuspuolella ja liikenteen puolella, mutta olimme myöskin havainneet, että muun muassa hiilen, hiilen hinta nousi ja myöskin maakaasun hinnat laskivat, se, se rohkaisi sitten puhtaampien resurssien käyttöön. Mutta nyt herää vain kysymys siitä, että palaammeko tavalliseen toimintaan, kunhan olemme päässeet lamasta yli. Tietenkin päästöpolitiikalla on suuri vaikutus ja ETS-järjestelmä, jonka merkitys on suuri, niin senkin suhteen on ollut laskua havaittavissa 3 prosenttiyksikön verran, tai 3 prosentin verran. Mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, että me emme voi aavistakaan, mitä tulisi tapahtumaan, jos palaamme näille kasvulukemien tielle tämän laman jälkeen. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy biodiversiteettiin valitettavasti esittelijä ei ole enää paikalla, mutta voisimme kuitenkin todeta, että paraikaa olemme korjaamassa tietoon ja tietoisuuteen liittyviä puutteita. Eli nyt me todellakin ymmärrämme, että meidän on löydettävä uusi politiikka, miten siis lähdemme käsittelemään näitä kysymyksiä, eli että miksi emme ole pystyneet vastaamaan näihin biodiversiteettiin liittyviin haasteisiin kollega Potocnin kanssa me yhtäältä otimme käyttöön tällaisen niin sanotun biodiversiteetin lähtökohdan. Kyse ei ole vain ja ainoastaan direktiiviin pohjautuvaa tietoa, vaan tässä mennään pidemmällekin. Tässä katsotaan, minkälainen vaikutus Euroopalla on muuhun maailmaan. Ja lisäksi katsotaan myöskin eri aloja millä tavalla maata on käytetty, millä tavalla maataloutta, metsätaloutta, kalataloutta on harjoitettu. Ja lisäksi katsotaan, minkälaisia toimintavaihtoehtoja tulevaisuudessa olisi käytettävissä. Tästä löytyy siis kopioita täältä salista. Vaikkakaan meillä ei ole kaikkea tietoa tarjolla, niin silti nyt jo voidaan sanoa, että nyt, voidaan, nyt olisi ryhdyttävä toimiin. Vain 17 prosenttia aloista ovat tällä hetkellä hyvässä tilassa ja voidaan sanoa, että meidän on toimittava. Tietenkään me emme voi tietää, mitä kaikkialla tapahtuu, mutta meillä on mahdollisuus saada enemmän tietoa käyttöön. Ja tästä syystä voidaankin sanoa, että mitkä ovat ne kriittisimmät kysymykset. Me haluamme tietenkin tukea teidän valiokuntanne ja komission toimintaa. Ja siksi olemme olleet perustamassa tätä Euroopan biodiversiteettitietojärjestelmää. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kansalaisten, vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ja muiden kanssa, joilta voimme saada todellakin äh, paljon tietoa biodiversiteettiin liittyen. Ja toivoisin, että te perehdytte näihin kysymyksiin. Ja minullakin olisi kysyttävää muun muassa näistä linnusta muista kysymyksistä. Ja sitten viimeisimpään kysymykseen, eli tämä ympäristön tilaa kuvaava raportti. Te tiedätte, että viiden vuoden välein julkaisemme tällaisen raportin tänäkin vuonna. Me olemme siis todellakin käsitelleet tätä nyt hiukan toisella tavalla. Me olemme temaattisesti lähteneet tätä asiaa arvioimaan ympäristön kannalta ja myöskin niitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutteita ja sillä, sitä, miten eurooppalaiset trendit vaikuttavat globaalilla tasolla. Eli toimimme niin kuin haluamme, ja jos emme, niin kuinka kaukana olemme tavoitteesta. Lisäksi teemme yhteistyötä myöskin jäsenvaltioiden kanssa ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. 38 jäsenvaltion kanssa teemme tällaisia arviointeja me katsomme, minkälaisia megatrendejä on havaittavissa, eli ne keskeisimmät maailmanlaajuiset trendit, jotka vaikuttavat Eurooppaan ja sen ympäristön tilaan. Ja tältä pohjalta laadimme sitten eräänlaisen synteesin. Marraskuussa parlamentin puheenjo- puhemies Busek vahvisti, että hän olisi valmis 30. marraskuuta julkaisemaan tämän raportin, ja toivottavasti mahdollisimman monet ovat paikalla, kun tämä julkaistaan ja workshop-tyyppisissä keskusteluissa voimme sitten keskustella näistä asioista. Me toivomme, että myöskin muista valiokunnista ihmiset ovat paikalla. Kuten sanottu, toivottavasti sitä kautta löydetään vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Ja siltä pohjalta voimme laatia omat prioriteettimme. Ja mitä tulee sitten vuoden 2011 työohjelmaamme? Luonnos on valmiina. Se kahden viikon sisällä esitetään johtokunnalle käsiteltäväksi ja toivoisimme, että tekin kantaisitte kortenne kekoon esittämällä omia kannanottoja tähän ohjelman liittyen, mutta varsinainen konsultaatio tapahtuu myöhemmässä vaiheessa ja me todellakin toivomme, että toivoisi, toim, toimisimme hiukan toisilla tavalla, eli kertoisitte, mitä olette mieltä tästä ohjelmasta. Meillä on kolme virikettä tässä tarjolla, jotta te kantaisitte kortenne kekkoon. Eli oletteko sitä mieltä, että näin meidän tulisi toimia? Ensinnäkin meidän täytyy katsoa resurssien tehokkuutta, miten käytämme sitä, onko se riittävä. Ei ainoastaan jäsenvaltioiden kanssa, vaan teollisuuden edustajien kanssa. Meidän saada, täytyisi siis saada kokonaiskuva käyttöömme siitä, että miten yritykset ovat toimineet. Mielestäni ei riitä, jos vedenkäytön suhteen toimitaan tehokkaasti, mutta muita lähteitä taas epätehokkaasti tai tehottomasti. Ja sitten parempi täytäntöönpano, se on keskeisellä sijalla. Meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä sekä teidän että komission edustajien kanssa ja tunnustaa, että on olemassa politiikan aloja, joilla paremmalla täytäntöönpanolla voitaisiin resursseja vaalia paremmin. Viitaan tässä esimerkiksi pakkausmateriaaliin. Ja äh, rauta-romun kasvavaan määrään. Tärkeää on myöskin ympäristöarvioinnin huomioiminen toimissamme. Minä uskon, että Tämä Space-ohjelma linkittää GMES-järjestelmän tähän meidän toimintaamme. Se on tärkeällä sijalla, sillä meidän tulisi varmistaa, että me linkitämme toimemme Inspire ja Seis toimintaan, jotta saamme sitä tietoa, jonka pohjalta voimme lähteä laatimaan sitten kunnollista politiikkaa. Ja kolmas osa-alue on se, joka on viraston mielestä erittäin tärkeä, kun pohditaan sitä, että miten Euroopan unioni voisi todellakin vastata asetettuihin haasteisiin esimerkiksi resurssien käytön puolella. Eli se, että miten me raportoimme ja teemme yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa. Me teemme yhteistyötä itäisten ja eteläisten maiden kanssa ja meidän tulisi tiivistää yhteistyötä myös pohjoisen suuntaan. Meidän täytyy eri pääosastojen kanssa tehdä tiivimpää yhteistyötä, jotta voimme lähteä parantamaan esimerkiksi ilmanlaatua, vedenlaatua ja sellaisia kysymyksiä kuten biodiversiteetti. Olen keskustellut asioista kollega Gerbrandin kanssa, joka on meidän yhteyshenkilömme täällä päin, ja me toivomme, että ohjelmasta tulee paras mahdollinen ja että saamme myöskin teidän tukenne, mutta toivon, että te olisitte meihin yhteydessä ja kertoisitte, että olemmeko valinneet oikean lähestymistavan ja jos jotain puutteita on, niin kertoi sitten, minkälaisia korjauksia tähän ohjelmaan olisi tehtävä. Näihin sanoihin päätän alustukseni. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, quite enough. Kiitoksia oikein paljon. Esititte monia tärkeitä asioita ja kollegat varmaan haluavat kommentoida. Mainitsitte jo kollega Gerbrandin ja hän ensimmäisenä haluan, haluakin esittää uusia ajatuksia. I'll restrict myself. Niin, kiitos. Pyrin pitäytymään muutamassa asiassa. Haluaisin kiittää äh, Jacqueline McLeodia siitä, että hän on täällä. Että on hyvä, että valiokunta saa kuulla teidän tietoanne. Meillä on etuoikeus parlamentin yhteyshenkilönä ympäristökeskuksen suuntaan käydä Köpenhamin, olla tässä käydä Köpenhamin salin tuolla jotenkin syvän vaikutuksen ammattitaitoisuus ja työ, jota ympäristökeskus tekee. Ja voisin rohkaista kaikkia jäseniä täällä vierailemaan ympäristökeskuksessa. Toivon, että ensi vuonna voisimme käydä luonanne niin, että lähetäisimme virallisen valtuuskunnan ympäristövaliokunnasta. Minulla on yksi erityinen kysymys, joka koskee eh, hiilidioksidipäästöjä. Tietysti ne ovat alentuneet myös taloudellisen laman vuoksi, mutta sanoitte, että kysymys ei ole pelkästään lamasta, vaan myöskin rakenteellisista muutoksista. Ja minua kiinnostaisi kuulla niistä. Sanoitte myös, että laman vuoksi olemme käyttäneet vähemmän rahaa innovaatioihin. Ja tästä syystä me uskomme, että olemme tekemässä, toimimassa oikein – mutta kun talous jälleen elpyy, saattaa nähdä, että käydä niin, että huomaa, että olemme jääneet muutaman vuoden jälkeen juuri innovaation puutteen vuoksi. Kiitoksia. Te olette siis meidän yhteyshenkilömme. Kollega Holzbekiski on täällä paikalla ja hänkin voi osallistua tähän keskusteluun. Seuraavana kollega Santine Bellier. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä Rova McGladen alustuksestanne ja haluaisin myös kiittää ympäristökeskusta sen arviointi- ja valistustyöstä biodiversiteetin eh, suojelun puolesta. Näiden tutkimusten ja arviointien ansiosta saamme eh, poliitikkoja ja kansalaisia valistettua ja nämä arviot tuoda, tuovat meille teknistä ja tieteellistä tukea, jotka vahvistavat eh, biodiversiteetin häviämisen vakavuuden ja meidän olisi toimittava nopeasti. Nämä tiedot ovat meille hyvin tarpeellisia ja arvokkaita. Haluaisin nyt palata tähän TEBB arvioon. Se on erään ekonomistin tekemä ja hän totesi, että mikäli ei toimita biodiversiteetin suhteen, niin vuoteen 2050 mennessä tulemme menettämään 50 miljardia euroa BKT. Haluaisin tietää, onko tämä ympäristökeskus jo nyt ar- tehnyt arvioita tai aikaako se tehdä arvioita tässä suhteessa. Ensinnäkin, mitkä ovat tärkeimmät tekijät ja talouden alueet, jotka ovat syypäitä biodiversiteetin menetyksiin. Mitkä ovat yleisimpiä ongelmia suojeluilla alueilla? Ymmärrätte varmasti, että näiden arvioiden kautta voisimme laatia asiankuuluvimpia toimia biodiversiteetin säilyttämiseksi eu tasolla ja voisimme kehittää uutta poliittista kehitysstrategian vuoden 2020 jälkeen. Kiitoksia seurana kollega Slyter. Nice to have you here. Tervetuloa. Mukava nähdä teidät taas täällä. Katsoin tämän työohjelman lyhyesti läpi. Hyvä on tämä, että tämä energiatehokkuus vihreässä taloudessa otetaan huomioon. Viittaatte myöskin politiikkakoherenssiin. Kyllä meidän Pitää muistaa, että nämä vihreät ratkaisut eivät kaikkia ongelmia ratkaise. Joten kysyisinkin, että minkälaisia sosiaalisia muutoksia te jäätte kaipaamaan tai minkälaisia muutoksia on tulossa työaikaan ja resurssien käyttöön liittyen. mihin tulisi näitä resursseja kohdentaa, eli minkälaista sosiaalista koherenssia te kaipaatte, se minua kiinnostaisi. Ja nyt kun eletään biodiversiteetin teema vuotta, niin siihen liittyen totesin, että tämä lehtinen on erittäin mielenkiintoinen, sillä ekosysteemipalveluiden käytön jatkaminen aiheuttaa ongelmia. Asiantuntijoiden mukaan ekosysteemin tarjoama osuus pikoteista on kaksi-kolme kertaa suurempi kuin mitä ihmiset tuottavat, joten tässä suhteessa ekosysteemin palveluilla on suuri merkitys. Kyse ei ole vain ainoastaan tämän tyyppisistä palveluista. Minkälaisia ehdotuksia voisitte tähän liittyen antaa jäsenvaltioille? Kiitoksia. Thank you, Michael Kiitoksia seuraavana kollega Trimopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εδώ συζητήθηκε... Puheenjohtaja, tänään me olemme keskustelleet hyvin tärkeästä mietinnöstä ja olemme voineet nähdä, että kaikki ovat hyvin surullisia siitä, että Euroopan unioni ei ole pystynyt täyttämään tavoitteitaan, jotka se oli Göteborgissa lukkoon. Ja on tärkeää, että me yritämme saada pysäytettyä monimuotoisuuden köyhtymisen, jota olemme voineet nähdä. Mitä syitä te antaisitte sille, että emme ole saavuttaneet tavoitteita tällä alueella? Mitkä ovat Euroopan ympäristökeskuksen näkemykset tästä asiasta? On todettu myös, että ei ole tapahtunut mitään edistystä siinä, miten on pantu voimaan Natura 2000 meriympäristön osalta. Haluaisin tietää, minkälaisia toimia Euroopan ympäristökeskus voisi ehdottaa, jotta saataisiin tehokkaampaa meriympäristön suojelua Euroopassa. Ja myös Life Plus ja varojen käyttötilanne. Ajattelen 2011 talousarvioluonnosta ja miten paljon siinä on osoitettu varoja tähän tarkoitukseen. Tämä on vain pieni osa Euroopan unionin budjetista kokonaisuudessaan. Ja haluaisin tietää, mitä Euroopan ympäristökeskus tulee esittämään niin, että Life Plusin budjettia voitaisiin kasvattaa. Ja tietysti lisää taloudellista tukea siihen, että voidaan tarttua tähän biologisen monimuotoisuuden kysymykseen paremmin. Thank you, Kiitoksia, kollega Arsenis, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kollega McLeodin. Olen iloinen voidessani todeta, että keskus näihin meidän keskusteluun. Keskuksen tehtävänähän on tarjota näitä indikaattoreita, jotta voimme laatia toimivaa biodiversiteettipolitiikkaa. Ongelme liittyy biodiversiteettitietoon. Eurooppa ei ole yhtenäinen instituutiotasona eikä kansallisjärjestötasolla. Me tarvitsemme toimivia indikaattoreita ja kysyisinkin teiltä, että miten keskus aikoo päästä näistä ongelmista eroon. Eli että voitaisiinko luoda eräänlainen tietokanta, joka tarjoaa sitten tällaista vakuuttavaa, vahvaa tietopohjaa, joka on tärkeä sitten tätä politiikkaa luortaessa. Kiitoksia EPPn edustajia. Ei näemä ole paikalla enää laisinkaan. Yllättävää sekin joten siirrytäänpäs tälle puolelle ja annetaan kollega Jurit Merkissille puheenvuoro. Thank you, Ms. McLeod, for coming. Kiitos puheenjohtaja, kiitos McLeod siitä, että tulitte tänne ja kiitos mielenkiintoista esityksestänne. Minulla olisi kolme kysymystä. Yksi on aihe, josta olemme jo puhuneet pitkään, nimittäin valistus, joka on erittäin tärkeä siinä, miten me käytämme resursseja, mikä tulee olemaan seuraava kohta. Miten me tulemme käsittelemään resurssien vähäisyyttä, miten me tulemme käsittelemään tätä ekologista jalanjälkeä. Onko teillä sellainen vaikutelma, että meillä on tässä vakaata politiikkaa? Onko tämä jotakin sellaista, mihin Euroopan unionin tulisi tarttua? Miten tämä pitäisi käsitellä? Ajattelen ennen kaikkea sitä, että kun toinen, tämä toinen asia, komission yksi lippulaiva on se, että resurssien vähäisyys resurssitehokkuus. Mitä voimme odottaa vuoden lopussa tiedonantoa raaka-aineista ja ensi vuonna herra Potocnik, komission jäsen, tulee antamaan tiedonannon resurssien käytötehokkuudesta. Herra Gebrandi kysyi innovaatioista. Minulla aika on sellainen tunne, että me emme todella näe yhteyttä resurssien käytön tehokkuuden, resurssien vähäisyyden ja innovaatioiden välillä. Ja esimerkiksi ilmastokeskustelussa minusta ei näytä siltä, että on, että vaikutusarvioissa otettaisiin huomioon resurssien vähäisyys. Minä puhun nyt esimerkiksi eh, eh, Desatakista. Tämä on eh, suuren mittakaavan hanke. Onko meillä todellakin mahdollisuuksia toteuttaa tämän tyyppinen hanke? Jos me puhumme kaikista tuulipuistoista meressä, jotka vaativat paljon raaka-aineita. Onko meillä todella raaka-aineita toteuttaa tällaisia suuren mittakaavan hankkeita? Ja kolmas asia olisi taloudellisen ja rahoituksellisen kriisin vaikutukset. Me olemme puhuneet siitä, miten Kamenessa voitaisiin selvittää kriisistä ja aika ajoin kampanjassa voidaan selvitä kriisistä ja me olemme puhuneet sitä, miten voitaisiin näitä jätedirektiiveillä, kaatopakkadirektiiveillä, niiden, niiden toimenpanon osalta päästäisiin eteenpäin. Miten voitaisiin turvata se, että vaikka meillä on tällainen lama, niin että nämä direktiivit edelleen säilyvät ja että niitä edelleen kunnioitetaan? Joo, joo. Kiitos. Seuraavana Vittorio Prodi. Eh, <coughs> grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Rowan McLeodinille läsnäolosta. Viime kerralla kun tapasimme, eh, olimmekin Kööpenhaminassa. Siellä oli COP15 osapuolten kokous. Eivät ne olleet mitään suuria päiviä, mutta teidän eh, läsnäolonne on aina tärkeää ja tehokasta. Haluaisin erityisesti kiittää teitä siitä, että olette täällä paikalla. Haluaisin antaa jotakin uutisia myös läsnäolijoille. Haluaisin puhua erityisesti ekojärjestelmän palveluista Euroopan unionissa. Ei tämä ole suurikaan juttu. Nämä ovat hyvin huonosta tilanteissa olevia järjestelmiä. Täällä on paljon punaista haluaisin sanoa tässä oikein päättäväisesti, että suhtaudun aina eh, aika hämilläni siihen, kuinka suuria vaikeuksia jäsenvaltioissa ja oppositiossa asetetaan eh, maaperädirektiiviä vastaan. Minun mielestäni tähän sisältyy myös ilmastonmuutoksen eh, sopeutuminen kaiken kaikkiaan. Se on äärimmäisen tärkeää myös täällä Euroopassa. Veden vesitalous on tärkeä kysymys. Havaitsemme, että pohjavedet ovat vähenemässä. Tässä on vesiä hyödynnetty hyvin intensiivisesti, mutta samaan aikaan ei ole saatu korvaava vetää tilanne. Siksi tarvitsemme alueiden ylläpitoa. Minulle tämä on äärimmäisen tärkeä ongelma. Myös maaperää on ajateltavana elementtinä, jolla ei ole vain paikallista arvoa, vaan sillä on merkitystä myös kasvihuonekasien päästöissä, hiilen varastoinnissa. Niin siihen liittyy myös nämä vesiongelmat, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä estesi ad altre parti al di fuori dell'Europa. E Saattavat laajentua myös Euroopan ulkopuolelle. Olen, to- olen todella hyvin hämilläni siitä, että ollaan niin jääräpäisiä joissakin jäsenvaltioissa äh, tämän maaperädirektiivin suhteen. Toivon, että tästä päästään yli. Molto grazie. Bodenrichtlinie. Paljon kiitoksia. Tämä vaaperädirektiivi on kuin Lohnesin hirviö, se aina vaan palaa. Seuraavana Linda McEvan. Well, Vittorio Prodi reminded me that we... Vittorio Prodi muistutti minua siitä, että meidän tulisi kiittää teitä siitä erinomaisesta vastaanotosta Kööpenhaminassa. Kun olimme siellä, niin meille syntyi kuva keskuksen toiminnasta, mutta minua kiinnostaisi tietää, että käytämmekö keskuksen toimintamahdollisuuksia riittävän tehokkaasti hyväksi. Mikä on teidän näkemyksemme? Käytämmekö me ja komissio teitä riittävästi hyväksi ja voitaisiinko tilannetta parantaa entisestään? Kyse ei pitäisi olla vain jostain tutkimusyksiköstä, joka vain tutkii, vaan teidän pitäisi olla läheisemmässä yhteydessä meihin ja meidän toimintaamme. Puolisen vuotta sitten käytiin teillä vierailulla ja pohdin sitä, että miten voisimme tiivistää yhteistyötä parlamentin suuntaan. Ehkäpä keskus voisi toimia aktiivisemmin. Mehän emme käsittele ainoastaan ilmastokysymyksiä tai ympäristökysymyksiä, vaan myöskin lääkeainekysymyksiä ja muita vastaavia. Ja kun käsittelen itse ympäristölainsäädäntöä, niin eipä keskus ole koskaan ollut yhteydessä ja sanonut, että mepäs olemmekin tätä asiaa käsitelleet, joten meiltä löytyisi vähän lisäinfoa aiheeseen liittyen. Ja panostaako komissio yhteistyöhön kanssanne? Tarjoatteko te komissiolle taustatietoa vai hankkiiko komissio tietoa jostain muualta? Te tie, mielestäni teette paljon hyödyllistä työtä, mutta ehkä vika onkin meissä, että me olemme vain täällä, emmekä tiedä riittävästi teidän toiminnasta, mutta meidän tulisi tiivistää yhteistyötä. Tämä nyt on kolmas kauteni niin monet eivät oikein tiedä, että mitä voisimme pyytää teiltä tai kenen meidän pitäisi olla yhteydessä, jos meillä olisi jotain kysyttävää. Eli mitä voitte tarjota meille palveluina? Ja avustajillekin tästä tiedosta oli hyötyä, koska he tekevät suuren taustatyön. En tarkoita sitä, että me soittaisimme teille joka päivä, mutta kyllä voisimme olla yhteydessä teihin. Voisitte kertoa, minkälaista tietoa te tarjoatte esimerkiksi komissiolle. Kiitoksia. Questions. Very good. Hyviä kysymyksiä. Kiitoksia niistä. Seuraavana sitten ja viimeisimpänä kollega Bas Eichholt. Always a pleasure to have... Niin, mulla lyhyt sanon. Aina ilo, että olet täällä Norman McLeod. Ja pari lyhyttä kysymystä ehkä myös liittyen siihen, mitä Linda McCaven kysyi. Tässä vaiheessa voisi meille olla avuksi, tehän tiedätte, että Euroopan komissio tekee oman tiedonantossa 2030 prosentin vähennyksestä ja myöskin Euroopan ympäristökeskus työskentelee sen, sen alueella, miten Euroopan unioni etenee kohti tavoitteitaan ja, ja voidaan nähdä, tuleeko Euroopan unioni saavuttamaan 2020 tavoitteensa. Tässä raportissa, jossa myöskin analysoitte sitä, mikä on potentiaali lisätä kunnianhimoa miksi jäsenvaltioiden tasolla, koska Euroopan unionin tasolla on se asia, josta keskustellaan pitkälti me, komissio puhuu, että voitaisiin mennä 30 prosentin vähennyksiin, mutta se merkitsee jäsenvaltiossa, mitä potentiaalia siellä on. Siitä voisi olla apua, jos ympäristökeskus lähettäisi tämän raportin, joka käsittelisi myöskin sitä keskustelua, jota jäsenvaltioiden tasolla käydään, koska komissio on kovin haluton tekemään tätä. Kiitos. Okei, okay. Paljon kiitoksia. No siinä olikin tukku kysymyksiä. Niin. Olin nähnyt teidät aikaisemminkin. No, aika kuluu kuin siivillä, mutta te olette nyt täällä ja nyt jäämme kuuntelemaan teidän vastauksianne. Niin, kyllä minä olen käynyt täällä aikaisemminkin. Niin, järjestyksessä käyn näitä kysymyksiä läpi. Mitä tulee näihin vähennyskysymyksiin? Tämä tänään julkaistu kertomus oikeasti näyttää mihin nämä vähennykset perustuvat. Tämä on aika mielenkiintoista luettavaa. Muutos on tapahtunut, eli millä tavalla energiaa ja sähköä tuotetaan unionin alueella. Erilainen muutos on ollut havaittavissa, mutta sanomme myöskin, että tietyissä valtioissa, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla, on siirrytty biopolttoaineiden käyttöön. Eli uusia tuulia on havaittavissa, ja en usko, että ne unohdetaan. Minun mielestäni nämä, nämä ovat hyviä viestejä energiasektorilta. Ja Saksassa tilanne on ehkä päinvastainen, joka ei ole niin hyvä viesti, mutta kuitenkin hyviäkin viestejä on ollut havaittavissa. Ja sitten mitä tulee Alankomaiden ydinvoimaloiden jätekysymykset, Minähän viittasin ongelmiin myöskin teräksen ja raudantuotantoon ja liikenteessektorilla esiintyviin ongelmiin. Meidän täytyy myöskin pohtia sitä, että millä tavalla voimme varmistaa, että vähennystrendi jatkuu ja että hintataso pysyy oikeanlaisena. Meidän täytyy aina muistaa, että tälläkin saralla ongelmia on ollut. Ja sitten hiilidioksidipäästöt, jotka syntyvät esimerkiksi ilmastotilanteiden käytöstä. Me tiedämme, että meidän tulee olla tälläkin sektorilla tarkkaavaisena. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kertomus ja se antaa hiukan osviittaa tulevaisuudesta. Selvää on, että toisissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja jossain määrin myöskin erityisesti Japanissa, innovointi on vahvaa ja investoinnit ovat ennätysluokkaa, mutta se ei ole näky, sellaista ei ole näkyvissä Euroopassa. Joten meidän tulee panostaa juuri tähän, erityisesti laman aikana, koska innovointiin ei ole investointi erityisesti tämän talouden viherryttämisen puolella biodiversiteettiin liittyen vähän yleisemmällä tasolla. Maatalous, maasuunnittelu tai kaupunkisuunnittelu ja muut vastalaiset kysymykset aiheuttavat va- ai- vaikeuksia, kuten myöskin liikenne. Minä uskon, että ne ovat ne keskeisimmät. Ja tietenkin voisimme ottaa huomioon myöskin kalastuksen, se aiheuttaa ongelman, mutta sitten herääkin kysymys siitä, niin kuin täällä kysyttiin, että miten pääsemme tästä umpikujasta pois. Me teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Tehän viittasitte muun muassa biodiversiteettikysymykseen. ja voi sanoa, että vuosi vuodelta yhteistyö komission kanssa paranee erityisesti komission kanssa keskusteltaessa hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi tarkoituksena on antaa vahvaa todistetta siitä, että millä tavalla voimme saada tämän järjestelmän toimimaan, miten tässä voidaan huomioida biodiversiteetti. Ja minun mielestäni yhteistyössä komission kanssa ja yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa olemme todellakin saaneet tämän hyvän tuloksen aikaiseksi. Eli kaikki todellakin viimeisen vuoden aikana puhalsivat yhteen hiileen ja yritettiin kerätä tietoa. Ja herääkin kysymys sitten itse aloista ja tavoitteiden asettelusta. Me olemme lähteneet asettelemaan tällaisia alakohtaisia yksittäisiä tavoite, tavoitteita juuri niissä toimissa, jotka vaikuttavat biodiversiteettiin. Mainittakoon tässä kalastus. Ja tarkoituksena on sanoa, että tässä pitäisi ottaa tämä koko meriympäristö huomioon, ei ainoastaan yksittäiset lajit. Eli kaikki osa-alueet on otettava huomioon. Ja syynä tähän on se, että me olemme nyt oppineet ymmärtämään, että jos ei ole tätä riittävän laajaa näkemystä tarjolla asiasta ja lähteä toimimaan. Ja ongelmana on, että meillä ei ole enää tällaista selkeää näkemystä tästä kokonaisrakenteesta. Tältä pohjalta pääsemme sitten alakohtaisiin tavoitteisiin, jos otetaan huomioon koko ekosysteemi eikä ainoastaan yksittäiset lajit. Ja maataussektorilla voidaan myöskin hyötyä erityisesti, jos katsotaan tätä asiaa hiukan laaja-alaisemmin, katsotaan näitä, millä tavalla muun muassa tuotanto on muuttunut ja maaperää ja vettäkin on käytetty eri tavalla. Ja sitten on olemassa sektorikohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät maaperän ja veden käyttöön. Eli tällaisia alakohtaisia tavoitteita on kehitetty ja siltä pohjalta työtä on tehty jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, että näitä alakohtaisia tavoitteita saadaan linkitettyä tähän kokonaisvaltaiseen toimintaan. Tietenkin otamme huomioon myöskin liikenteen ja minä todellakin toivon, että voisimme osoittaa omalta osaltamme, millä tavalla tilanne on nyt päässyt hankaloitumaan. Tietenkin aina parantamisen varaa on, mutta ongelmat Natoura 2000-sektorilla ovat osoituksena siitä, että tilanne on mennyt heikompaan suuntaan. Ja tästäpä syystä onkin hyvä, että meillä on olemassa tämä GMES-järjestelmä, koska sitä kautta saamme paljon nopeammin aikaisemmassa vaiheessa viestejä siitä, miten tilanne muuttuu ja milloin todellakin tilanteeseen on puututtava, erityisesti maankäytön suhteen. Eli me voimme päivittää tietämystämme nopeammin ja ymmärrämme myöskin paremmin, mikä tilanne on. Ja toivot, toivottavasti sitä kautta sitten saadaan myöskin toimet paremmin toteutettua. Ja sitten energiateho- tai resurssitehokkuudesta. Oli hienoa kuulla, Kar, sinulta, mitä sinä toivoisit. Mutta miten pääsemme tähän tilanteeseen? Eli miten saisimme ekosysteemipalvelut huomioita tässä järjestelmässä? Paljon huomioimme tietenkin näitä rahoituksellisia kysymyksiä, ja tänään julkaisimme myöskin ekosysteemi- ja biodiversiteettiraportin. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus ja siinä sanotaan, että tämä ei ole helppo tehtävä, ei voida yleistää, vaan meidän täytyy todellakin katsoa paikallisia olosuhteita. Ja niin herääkin kysymys, miten näitä ekosysteemipalveluja käytetään. Ja tässä tekstissä yritetään tämän taulukon avulla hiukan osoittaa, minkälaisia ongelmia eri aloilla eri jäsenvaltioissa on olemassa. Eli me yritämme todellakin paneutua näihin keskeisimpiin ekosysteemipalveluihin. Mutta niin kuin jo totesin, me yritämme laajentaa keskustelua tästä aiheesta, eli otetaan huomioon sekä vesi- että maaperäkysymykset ja pohtia sitten minkälaisia ekosysteemipalveluja tarvitaan, jotta resurssitehokkuus oli, olisi riittävällä tasolla. Tietenkin kulutustottumuksia tarkastellaan, minkälaisia virikkeitä tarvitaan tilanteen korjaamiseksi ja me tiedämme, että muualla maailmassa tilanne poikkeaa eurooppalaisesta lähestymistavasta. Australissa ja Yhdysvalloissa on paljonkin tutkittu näitä asioita. Ja erityisesti veden käytettävyydellä on ollut keskeisempi merkitys kuin esimerkiksi itse pelkästään hinnoittelulla. On siis havaittavissa, että monia hyviä ratkaisumalleja on tarjolla ja ehkäpä niistä voitaisiin oppia. Eli että resurssit ja palvelut voitaisiin jollakin tavalla linkittää toisiinsa. Mitä tulee meripolitiikkaan, aamupäivällä keskustelimme mielenkiintoisella tavalla siitä, miten meripolitiikan avulla voitaisiin paneutua tähän keskeisimpään ongelmaan. Me tiedämme, että meillä on olemassa monia projekteja käynnissä, mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon merentakaiset maat ja alueet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on eräänlainen vastuu toimia myöskin rajojemme ulkopuolella. Meidän täytyy pohtia, että miten voimme seurata näitä suojeltuja alueita ja niiden tilanteen kehittymistä. Kun katsotaan tehtyjä virheitä, niin ne ovat per, johtuneet oikeastaan tiedon puutteeseen. Life ja Life Plusasta en voi kertoa muuta kuin sen verran, että meidän täytyy pyrkiä löytämään tasapaino talouden viherryttämisen ja resurssien tehokkaamman käytön välille. Ja mitä tulee biodiversiteettiindikaattoreihin, niin minä uskon, että tilanne on parantunut jopa viime vuoteenkin verrattuna. Silloin komissaari Dimas lähti sitä olettamuksesta, että keskus ei voi vastata niihin haasteisiin, jotka silloin oli asetettu, mutta voisin todeta, että kuluneen 12 kuukauden aikana me olemme todellakin saaneet paljon aikaiseksi sekä me että tiedeyhteisö ovat löytäneet tietynlaisia perusindikaattoreita, joita toki voidaan aina perä, parantaa, mutta ne luovat ainakin jonkinlaisen toimintapohjan. Ja valistuspuoleen toteaisin, että olen aivan täysin samaa mieltä siitä, että erityisesti eurooppalaisella tasolla parantamisen varaa on. Jäsenvaltiotasolla valistustoimintaa tulisi kehittää, koska juuri eurooppalaisella tasolla tarvitaan enemmän tietoa juuri tämänhetkisestä tilanteesta. Välit välttämättä kansallisissa koulutusohjelmissa tätä tietoa ei välitetä eteenpäin. Eli meidän täytyy todellakin kertoa siitä, että mikä on se eurooppalainen yleinen lähestymistapa, jotta ihmiset sitten ymmärtävät, että alue- ja paikallistasolla on tehtävä jotain, jotta tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Ja meidän täytyy myöskin huomioida, missä määrin me olemme riippuvaisia nykyistä resursseista. Uskoakseni me olemme tehneet jo hyvää työtä keskuksessa ja myöskin kansainvälisellä, kansainvälisessä paneelissa. Me tiedämme, että jotkin Afrikan maat ovat täysin riippuvaisia omista tietyistä raaka-aineista ja heillä on omat ongelmansa, jotka liittyvät muun muassa kierrätykseen. Ja minä uskon, että keskustelu muuttuisi toisen tyyppiseksi, jos tähän muun muassa Afrikan maiden tilanteeseen saataisiin parannusta aikaiseksi. Tietenkin meidän täytyy yhtäältä huomioida raaka-aineet ja sitten linkittää tämä myöskin innovointiin. Me voisimme myöskin parantaa pakkaustoimintaa. Tällä hetkellä tilanne poikkeaa maasta toiseen ja minä uskon, että jos saisimme muutettua tilannetta, niin silloin voisimme saada myöskin parannuksen aikaiseksi resurssien tehokkaan käytön puolella. Mitä tulee DCTkiin, siitä nyt en voi sanoa hirveästi mutta toteaisin, että kyllä meidän pitää vain todeta, että arvioineissa pitäisi sanoa, että mitkä ovat ne tekijät, jotka todellakin voivat saada muutoksia aikaiseksi. Eli minä uskon, että tämän tyyppisistäkin kysymyksistä voitaisiin tulevien kuukausien aikana keskustella. Eli kyllä me vaikutusanalyysiä toteaa, toteutamme. Ja ehkäpä tällä saralla voisimme tehdä vähän tiiviimpää yhteistyötä. Ja niin kuin täytetönpanoon liittyen totesimme, se on aina esityslistalla ja ehkäpä meidän tulisi priorisoida ne alueet, joilla meidän tulisi tehostaa toimintaamme. koska niillä on sitten kerrannasvaikutuksia muilla politiikan aloilla. Minä uskon, että jos 2020 strategiaan saataisiin tämäkin aspekti linkitettyä, niin silloin tulokset olisivat paremmat. Ja mitä tulee sitten laajemmin katsettuna tähän ekopalvelu, ekosysteemipalveluihin, niin voin oikeastaan vain toistaa jo sanomaani. Eli että Jos me korostamme jotain, vain ja ainoastaan jotain yhtä tiettyä osa-aluetta, niin silloin joku muu jää taka-alalle ja siitä ei ole sitten paljon hyötyä. Meidän täytyy siis varmistaa, että kapasiteetteja ei hukata. Ja sitten vielä, mistä lähdimme liikkeelle, eli tästä 30 prosentin vähennys tavoitteesta. Sehän on hyvin poliittinen kysymys, kuten hyvin tiedätte. Me yritämme välttää liikaa politisointia, sillä ongelmana on se, että monia ratkaisumalleja voitaisiin käyttää sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla vieläkin kunnianhimoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta joskus vain on lähdettävä toimimaan, ryhdyttävä tuumasta toimeen jos nyt katsotaan, mitä maailmanlaajuisesti tehdään innovoinnin, uusien energialähteiden ja materiaalien suhteen, niin meidän täytyy vain tunnustaa, että ei ole yhtä ainoa ratkaisumallia korjaamaan ongelmia. Mutta meidän pitäisi olla vain riittävän rohkeita kokeilemaan uusia teknologioita, katsomaan näitä vaihtoehtoja eri näkökulmasta. Kyse on siitä, että tarkkailemme tilannetta kokonaisvaltaisesti, eli katsomme sekä vesipolitiikkaa, maaper, maaperäpolitiikkaa ja muita kysymyksiä. Me emme saa siis lähteä tätä asiaa käsittelemään yksioikoisesti vain yhdestä näkökulmasta katsottuna, vaan laaja-alaisemmin asiaa tarkastellen. Eli meidän täytyy katsoa näitä maailmanlaajuisia megatrendejä. Toimintamahdollisuudet ovat siis, tai näkemykset ovat jo olemassa ja te tulette saamaan sitten esimakoa ihan lähitulevaisuudessa tämän toisen raportin tiimoilta. Kiitoksia. Dank für die... Syömiset kiitokset tästä keskustelusta, Jacqueline McLeod. On että valiokunta ja jäsenet pitävät suuressa arvossa sitä, että meillä on läheinen yhteys Näemme myös, miten kovasti Kööpenhaminassa tehdään työtä, kaikki nämä tiedot, joita kootaan yhteen, jotta voidaan luoda kuva, saada kuva ongelmista ja myöskin ratkaisusta ja strategioista, joilla voidaan ratkaista ongelmia. Olemme tänään puhuneet kolmesta neljästä suuresta kokonaisuudesta, jotka ovat lähellä meitä. Ilmastonsuojelu, joka on valtaisan tärkeä aihe, jota me seuraamme jatkuvasti biologinen monimuotoisuus, myöskin toinen suuri tärkeä aihe, ja sitten eh, resurssien tehokas käyttö, kaikki ne siihen liittyvinen näkökantoineen. Ja eh, meillä on eh, direktiivi pöydällä, joka koskee tätä sähköjätteen kierrätystä. Ja sitten me puhumme biojätteistä, siitäkin haluaisimme saada aikaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä niin, että se ei jäisi pelkästään puhumiseksi, vaan että luotaisiin puitteet säädöksillä. Ja tällä tavoin parlamentti, tämä valiokunta hyvin tuottavalla ja aktiivisella tavalla pyrkii edistämään resurssien tehokasta käyttöä. Olotan mielenkiinnolla komission tiedonantoa, joka tullaan saamaan tässä yhteydessä, ja teidän selvityksenne ovat tässä perustana joiden pohjalta voidaan työskennellä. Kiitoksia. Olemme, olemme mielenkiinnolla seuraavaa tapaamista. Ja kiitos vielä kerran hyvin paljon. I just forgot. Niin, unohdin sanoa, haluan korostaa vielä kerran, että tämä on hyvin käytännön asia. Meillä on aina kollegoja täällä valiokunnassa, joiden puoleen voitte kääntyä. Jos teillä onkin välitön pyyntö, istuvat jossakin tuolla takana tai jossakin päin. Voitte, Johannes, voitko heiluttaa kättä? Johannes on paikalla, ja jotakin nousee esille, kääntykää hänen puoleensa. Me pyrimme aina antamaan tukea esittelijöille ja, ja todella vilpittömästi, jos teillä on sellainen tunne, että me emme nyt ole, meidän toimi, toimisi oikein suhteessa teihin, niin sanokaa, meillä on lukuisia kollegoja, joihin pidämme, jotka pitävät meihin yhteyttä äh, säännöllisesti, joten voitte varmastikin vaihtoehtoja muihin kanssa. Kiitokset Johannekselle ja muillekin. Osittain näemme heitä, tunnemme heitä ja tietysti rohkaistut meitä sitten ottamaan niin yhteyttä silloin, kun siihen on tarvetta. Kiitoksia ja huomenna kello yhdeksän koordinaattorien kokous ja kello kymmenen sitten jatkuu valiokunnan kokous. Kiitos, kokous on päättynyt.